Bonjour et bienvenue. Hyvää huomenta ja tervetuloa. Jatkamme eilistä kokousta esityslistan kohdasta viisi. Vastuuvapaus muille toimielimille. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki pääsihteerit ja kaikki muiden toimielinten edustajat. Herra Russo on sairaana ja nyt kun ö, haluaisin pyytää istuimen ö, puhujaa puhumaan. Ö, ö, on tietysti ö, tietysti totta, että voidaan, toinen ihminen voi, voi edustaa sairaan olevaa, mutta tämä pitää olla poikkeus. Kyllä me tarvitsemme tänne tilitarkastustuomioiden jäsenen paikalle. Ei jäsentä voi henkilökunnan edustajaa korvata, sillä me haluaisimme kyllä esittää jäsenille kysymyksiä. Ja tänään ennen kaikkea kun on kyse myös tilitarkastustuomioistuimen omasta vastuuvapaudesta. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Albukolle, joka on Äh, kamarin viisi johtaja. Ja toivottavasti tämä on nyt viimeinen kerta, kun tämä sijastaminen tapahtuu. Olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja, hyvä tilintarkastus, hyvä kontvaliokunta. Kiitän siitä, että voimme tulla tämän esittelemään vuoden 2017 kertomusta Pietro Russon sijaan, joka ei päässyt tänne paikalla tänään. tänään. Tässä luvussa esitellään hallinnollisten kulujen tilanne EUn toimielinten osalta vuonna 2017 maksut ja siihen liittyvät MFF 5, 5,7 miljardia euroa oli tämä summa. Arviointi on myönteinen eikä hallinnollisen kuluihin ole olennaisesti veroja, virheitä tullut 0,5 prosenttia on arviomme virhetasosta. Tänä vuonna meillä oli 55 toimea tässä pohjana, joista osa kuuluu toimi, toisille toimijoille neuvostolle kolme, ja on myös kolme, TSKlle kaksi, alueiden komitealla kaksi, oikeusasiamiehelle yksi ja tietosuojavaltuutolle yksi. Näistä 12 näimme, että että virheitä, että, että tähän asiaan liittyviä virheitä myös mitattavissa olevia, jotka johtuvat tietyistä maksuista. Tarkastuslöydöksien lisäksi meillä ei ole muita huomioita näihin. Mitä tulee yleisiin suosituksiin vuosikertomuksesta, olemme havainneet, että meidän 2014 suosituksemme koskien palkkoja ja perheetuuksia on täytäntöön pantu. Mitä tulee vuoden 2014 suositukseen koskien eh, talous- ja sosiaalivaliokomitean hankintoja, ei mitään erityisanalyysiä ja edistetä ei voida tähän soveltaa ja nyt olemme käytettävissä ne kysymyksen First. Kiitos. Nyt ensiksi vuorossa on tuomioistuin, herra Valerio Plako ja herra Jean-Michel Rache ja Velen Rico ovat paikalla. Valitettavasti pääsihteeri ei päässyt paikalle. Herra Valerio Plako, teidät hän tunnekin hyvän, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että kutsuitte tuomioistuimen osallistumaan tähän keskusteluun. Ensiksi haluaisin kertoa teille, että meidän pääsihteerimme on hyvin pahoillaan siitä, että hän ei päässyt paikalle. Hän, hän joutuu oleta, olemaan Luxemburgissa, sillä siellä on nyt nopeutetussa menettelyssä artiklan, artikla 50 eli Brexitia koskeva käsittely käynnissä, joten me esittelemme tämän kertomuksemme. Vuonna, vuosi 2017 on vuosi, jona tuomioistuin on pannut täytäntöön toisen, toisen vaiheen tästä unionin oikeudellisesta tuomioistuin kehyksestä. Kaksi uutta tuomaria on tullut tuomioistuimeemme ja yksi on vielä tulossa. Näin voimme sitten panna täytäntöön tämän viimeisen vaiheen tästä uudistuksesta. Vuosi 2017 meillä oli paljon 1656 tapausta, jotka on saatu päätökseen. Ja lisäksi olemme pystyneet, pystyneet 2,4 kuukaudella vähentämään tapausten käsittelyaikaa. 16,3 kuukautta siis keskimäärin kestää tapausten käsittely, eli olemme sitä pystyneet vähentämään. Oikeudellisesti vuosi 2017 oli sellainen, että me tuli paljon tärkeitä päätöksiä e, ennen kaikkea turvapaikka-asioissa. E, tämä liittyy siis turvapaikkakriisiin, joka alkoi vuonna 2015. Ja tässä oli kyse ennen kaikkea asetuksesta, jossa, joka on kyse, jossa on kyse turvapaikanhakijoiden jakamista jäsenvaltioiden välillä. Ja, ja ö, myös ö, sisäisistä siirroista. Me olemme siis tarkentaneet ja myös missä vaiheessa työnantaja voi kieltää te, te, äh, tiedetietojen päätöksien lisäksi olemme tehneet PNR-päätöksen, eli matkustajatietorekisteripäätöksen. Tästähän äh, neuvoteltiin Kanadan ja unionin välillä. Äh, tuomioistuin äh, te, päätti, että se ei vastaa perusoikeuksia ja tietojen suojaa. Ja lisäksi näemme Uber-päätöksen tuomioistuin myös tutki Äh, komission päätöksen antaa Intelille noin miljardin sakot. Lisäksi olemme tutkineet Ukrainan ja äh, Venäjän välistä kriisiä sekä Hamasin pitämistä terroristijärjestön luettelossa. Ja lisäksi olemme käsitelleet EKPn pankkivalvonta päätöksiä. Tuomioistuin on siis käsitellyt todella arkaluonteisiakin asioita, ja tämän se on tehnyt ö, hyvälaatuisesti ja nopeasti meillä ei, meillä ei ole myöskään kuitenkaan itse vaikutusta siihen, paljonko meille tulee tapauksia käsiteltäväksi ja lisäksi meillä on tietyt kielijärjestelyt, tietyt, eli päätökset pitää kääntää EUn verollisille kielille. Vuosi 2017 myös oli sellainen, että loimme tällaisen EUn oikeudellisen verkoston, siinä on jäsenvaltioiden korkeimmat tuomarit. Tämä verkosto on toiminut jo tämän vuoden alusta lähtien ja se vahvistaa unionin tuomioistuimen ja jäsenvaltioiden tuomioistuinten yhteistyötä niin, että oikeuskäytäntö olisi yhteneväinen. Tuomioistuin on toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen suositukset, joita se on tehnyt tarkastusten yhteydessä. Nämä koskevat uutta hallintajärjestelmää, jonka tarkoituksena on parantaa hallinnointia ja lisäksi ja tämä suositus tuli siis tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumassa 2016. Ja lisäksi tilintarkastustuomioistuin on, on suositellut, että äh, sopeuttaisimme äh, tapausten käsittelyajan itse tapauksen monimutkaisuuteen. Lisäksi tuomioistuin on jatkanut äh, tuottavuus parannustoimiaan. Me olemme yrittäneet digitalisoida äh, asiakirja virtoja. Meillähän on tämä e-kuria-projekti, eli tämä on nyt tullut pakolliseksi äh, tämän vuoden syyskuun alusta lähtien ja lisäksi olemme 1,1 miljoonalla äh, sivulla pystyneet vähentämään käännöstarpeita kielijärjestelyillä – ja tämä ja tämä on siis, tämä, tästä oli, olisi muuten johtunut 400 000 sivun lisätyötaakka vuonna 2017. Tällä hetkellä olemme saaneet tuottavuuslisäyksiä aikaiseksi ja tapausten, tapausten määrä, jotka olemme saaneet päätökseen, on lisääntynyt 30 prosenttia, vaikka virkamiestemme määrä ei ole lisääntynyt. niin me pystymme käyttämään varat tehokkaasti, eli tuomioistuin on siis pystynyt käyttämään mahdollisimman hyvin sille annetut resurssit. Samalla tuomioistuin on kuitenkin vähentänyt myös virkoja vuonna 2017. Se on vähentänyt 19 virkaa. Näin se on toteuttanut komission määräämän säästölinjan. Tuomioistuin on lisäksi myös tehostanut sisäisiä tarkastuksiaan vuonna 2017 kuten vuonna 2010kin olemme näyttäneet, että me olemme panneet täytäntöön sisäisen tarkastajamme suositukset. Tuomioistuin noudattaa myös tasa-arvopolitiikkaa ja yrittää myös parantaa naisten osuutta. Me olemme ottaneet käyttöön työ, työryhmän suositukset. Työryhmä teki työnsä vuonna 2017 ja tässä suosituksessa on kyse siitä, poistaa nämä esteet, joita naisilla joskus on päästä näihin korkeampiin virkoihin. Mm, yritämme siis edistää naisten ehdokkuuksia korkeampiin virkoihin. Lisäksi tuomioistuin on emasjärjestelmän puitteissa parantanut ympäristöpolitiikkaansa Mm, tämä politiikka on kantanut hedelmää ja tulokset ovat olleet hyvin rohkaisevia. Hiili jalanjälkemme on vähentynyt 32,8 prosenttia. Tuomioistuin on kehittänyt myös vi- ulkoista viestintäpolitiikkaansa ja yrittänyt näin tavoittaa kansalaiset, ennen kaikkea myös nuoret olemme ottaneet uusia viestintätapoja käyttöön. Ennen kaikkea meillä on nyt Twitter-tili ja meillä on YouTube-tili myös, jo olemme laittaneet sinne videoita, joissa selitämme toimintaamme. Hyvä puheenjohtaja, tuomioistuin on sitoutunut jatkamaan tuottavuuden, tuottavuuden parantamistaan ja näin siis hoitamaan työtaakkaansa samalla rajoittain kustannusten nousun. Mitä tulee kysymykseen 33 ja sairauspoissaoloihin, niin voimme sanoa, että voimme, olemme valmiita vastaamaan myös lisäkysymyksiin. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Ja kiitos myös, että vastasitte 60 kirjalliseen kysymykseemme. Seuraavaksi puheenvuoron saa tilintarkastustuomioistuin. Anteeksi, anteeksi. Nyt ensiksi puheenvuoron saa esittelijä. Presidenta. Puheenjohtaja. En oikein ymmärtänyt, että tässä tuli nämä peräkkäin sen jälkeen niin ajattelin, että ensin on kaikki nämä puheenvuorot ja tämän jälkeen keskustelu. En ymmärtänyt, että toimita näin. No niin, pahoittelen tässä kollegan puolesta, jolla on terveysongelmia eikä päässyt tänne paikalle. Siitä syystä hän pyysi, että jos ystävällisesti voisin hänen sijaansa esittää puheenvuoron täällä. Hän kiittää näistä tuomioistuimen tiedosta ja hän tunnustaa, että kun ajatellaan näitä tapausten hallinnointia. Tämä yhdennetty tapausten hallinnointijärjestelmää on selvästi järjestelmä, jolla käsittelyä voidaan parantaa. Hän haluaisi kysyä, millä ta- mikä vaikutus on ollut sillä, että tämä nimitys, joka koskee tai tämä päätös, joka koskee kolmeen tuomarin nimittämistä, ja tämä päätös on lykkäytynyt, millä tavalla se on vaikuttanut tapausten hoitamiseen. Edelleen hän halusi tietää, millä tavalla on vaikuttanut tuomareiden poissaolo oikeuslaitoksen loman aikaan, mitkä tuomarit jäävät päivystämään ja millä tavalla tapaukset hoidetaan tällä alalla. Kyseessä on siis jäsen Koonin kommentit. Hänen mielestään kysymyksen 40 ei ole vastattu sillä luvulla, jota tarvitsemme. Edelleen jäsenten käytännössäännöistä ja henkilökuntaa koskevat säännöt. Nämä säännöt, jotka koskevat äh, pyöröovi-periaatteita, ovat hänen mielestään tervetulleita. Sitten kysymys vielä siitä, millä tavalla toimet sujuvat toimielinten välillä. Onko tuomioistuimella tietoa siitä, kuinka Luxemburgin työpaikat saataisiin houkuttelevammiksi Luxemburgin elintaso ja toimielinten maksamat palkat Brysselin verrattuna eivät ole ollenkaan houkuttelevia. Haluaisimme e, toimielinten välistä vuoropuhelua ja tietoa siitä, onko joitakin päätelmiä, miten tilannetta voitaisiin korjata niin, että luksemburilaiset työpaikat saataisiin houkuttelevimmiksi ja voitaisiin välttää tämä heikompi maksu heikompi, suhteessa heikompi palkka Luxemburgissa. Sitten henkilökuntakysymyksistä vielä. Siellä on jouduttu tekemään ponnisteluja ja leikkauksia, joka johtui tästä säästösopimuksesta. Todella palkoista ja henkilökunnasta on leikattu. Meidän mielestämme tämä luku 215 harjoittelijaa on luku, jota ei voida hyväksyä vuoden 2019 talousarvion osalta on kaavailtu 550 000 euroa harjoittelijoiden budjettikohtaan. Vuoden kysymys kuuluu, vaikuttaako tämä summa riittävältä niin, että näille harjoittelijoille voidaan asiallisesti korvausta maksaa? Kiitoksia. Herra Blanka, olkaa hyvä. Ja haluaisin että puhutte lyhyesti, sillä meillä on vielä varjoesittelyiden kierros tulossa ja jäsenetkin haluavat käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, madame la Kiitos puheen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun, mitä tulee tähän kolmen tuomarin myöhästyneeseen nimittämiseen, vastaus on aika selvä, mikä vaikutus näillä olisi ollut, jos tuomarit olisi nimitetty ajoissa niin eh, tietenkin ne kamarit olisivat voineet toimia tehokkaammin. Tietenkin ne on huomioitava toimien uudelleenjärjestely. Meillähän on 24 uutta jäsentä. On tapahtunut tällaista osittaista uudistumista ja, ja rakenteen uudistumista kaiken kaikkiaan, joka on tuonut muutoksia kamarien eh, toimintaan. On selvää, että kun kolme kabinettia on aloittanut myöhässä, niin tietenkin se on vaikuttanut tuomioistuimen työskentelytahtiin. Kuitenkin menettelyiden kestoa on saatu lyhenemään ja on saatu nämä laajennetut kamarit toimimaan hyvin. Nehän eivät melkein toimineetkaan enää vuosikausiin. Mitä sitten tulee siihen, että miten tuomareiden lomailu vaikuttaa asiaan. Olemme tälle valiokuntaan kunnan usein kertonut, kertoneet ja selvittäneet sen, että oikeuslaitoksen lomakaudet, eli nämä valkoiset viikot, kun näitä oikeudenkäyntiä ei siis pidetä vuoden aikana, eivät oikeastaan ole mitään lomia ollenkaan, vaan kyseessä on jaksot, joiden aikana oikeuslaitoksen järkevän toiminnan takia oikeudenkäyntejä ei järjestetä paitsi poikkeustapauksissa, kiireellisissä tapauksissa. Ja tämä toiminta koordinoidaan olemassa olevien kansallisten käytäntöjen kanssa niin, että oikeuslaitoksen toimijat ja toimielinten virkamiehet todella voivat yhtä aikaa olla poissa oikeudenkäynnistä, jos kukin tuomarin käyttäisi lepopäivänsä milloin sattuu, niin olisi paljon vaikeampi järjestää toimintaa, koska jos ei tuomarille paikalla, ei voida järjestää oikeudenkäyntiä, joten yritämme keskittää nämä, eh, nämä poissaolot näille valkoisille viikoille, ikään kuin oikeuslaitoksen eh, tyhjille viikolle. Sehän ei tarkoita, että tuomarit eivät tee työtä tai, tai eivät ole Luxemburgissa. Tuomarit tekevät jatkuvasti työtä enemmänkin kuin virkamiehet, riippumatta siitä, ovatko he kotona – vai toimistolla. Kyseessä on jatkuva tosiasiallinen palvelus, joten ei tämä vaikuta asiaan. Nämä ovat siis ajanjaksoja, joiden aikana tuomarit voivat keskittyä niihin asioihin, jotka heille on annettu tehtäväksi, niin he toimivat esittelijöinä ilman, että heitä keskeytetään muilla oikeudenkäynnillä jatkuvasti. Sitten Sitten tämä pyöräovitekniikka, tästähän on keskusteltu laajemmissa yhteyksissä, jonka tarkoituksena on säännellä ulkoisia toimia myös viran toimittamisen aikana, niin kuin komissiossakin tehdään. Tämä varmastikin on tulossa ensi vuoden ensimmäisiin kuukausia varten. Sitten näistä Luxemburgin työpaikoista. On totta, että tämä on kaikille toimielimille, jotka sijaitsevat Luxemburgissa erittäin alkaluontoinen asia. Luxemburgin elinkustannukset ovat paljon korkeampia kuin Brysselissä. Asuinkustannukset ovat korkeita. Terveydenhuoltokulut ovat myös ylihinnoiteltuja toimielimet neuvottelevat asiasta ja pyrkivät ottamaan koordinoidusti toimia käyttöön toimielinten hallintojen johtajien välillä, jotka Luxemburgissa toimivat. Tästä on ollut työryhmä, joka on antanut 24 suositusta, ja siinä on käsitelty eri näkökohtia. Niitä parannettaisiin muun muassa työntekijöiden, virkamiesten kotoutumista ja parantaisin yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa ja tehtäisiin työpaikoista houkuttelevimpia tyyppisen valistuskampanjan kautta ja otetaan myös kohteeksi yliopistojen nuoret valmistuneet todella tätä lääke- ja terveydenhuoltokulujen ylihinnattelua on myös käsitelty ja pyritään eh, tuomaan esille Luxemburgin valtion tarjoamat etuudet niin, että pärjättäisiin näiden asun, asunto-ongelmien kanssa ja muiden sosiaalisten kysymyksen, kysymysten kanssa. Nämä ovat kaikki asioita, joita tässä pohdintaryhmässä on, ollaan nyt täytäntöön panomassa. Sitä on tullut nyt jo seurantaryhmä ja se toimii koordinoinnisesti muidenkin toimielinten kanssa. Sitten vielä näistä palkattomista harjoittelijoista. Esittelijä muistutti aivan oikein siitä, että tuomioistuin on pyytänyt 550 000 euron budjetti ensi vuodeksi niin, että voitaisiin perustaa myös palkattujen harjoittelijan järjestelmä kabineteissa, kun tähän asti harjoittelijat saivat palkan ainoastaan näissä yksiköissä, joten varmastikin tilanne tulee parantumaan. Saamme palkattuja harjoittelijoita, toki määrärahat ovat rajallisia, emmekä halua äh, äh, budjettia liikaa rasittaa, mutta järjestely oteta, otetaan kyllä käyttöön. Odotamme vain, että vuoden 2019 talousarvio on hyväksytty ja tämän jälkeen sitten tämä päätös, joka koskee harjoittelupaikkoja, voidaan hyväksyä meidän vastaavan elimen taholla. you. Kiitos sitten. Varjoesittelijät saavat kaksi minuuttia. Edustaja Salafranka. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset tuomioistuimella. Olemme todellakin todenneet, että, että tuomioistuimen ja että käsit, siellä on käsitellyt tapaukset ovat lisääntyneet. Aikaisemmin niitä oli 1604, nyt niitä on 1656. Ratkaistut tapaukset ovat kuitenkin määrältään vähentyneet vuonna 2016 Niitä oli 1628 ja viime vuonna 1594. Haluaisin tietää, mistä syystä ratkaistujen tapausten määrä on vähentynyt. Olemme myös nähneet, että entä käsittelyn keskimääräinen aika on vähentynyt vuodesta 16 17,7 kuukautta ja aikaisemmin ja nyt vähän vähemmän. Viime vuonna kuitenkin kesto oli pidempi kuin vuonna 2015, jolloin se oli 16,1 kuukautta. Sitten kysymys kaksi. Twitter-seuraajien määrä meillä ei ole tiedossa, eikä myöskään YouTube-kanavan seuraajien määrä. Toki tästä on ajatusta muissakin kysymyksistä, mutta jos mahdollista haluaisin tietää Twitter-seuraajien ja YouTube-seuraajien määrän. Sitten kysymys kuusi, joka koskee Brexitin vaikutuksia. Ette anna meille mitään lukuja. Olen havainnut, että mitä tulee kysymyksiin 22. On 62 brittikansalaista ovat töissä tuomioistuimen kaikissa palkalogissa. Onko tuomioistuimella konkreettisia konkreettisia ajatuksia, jotka koskevat näitä 63 eh, brittikansalaista, jotka ovat töissä siis eh, työtuomioistuimessa. Sitten Brexitin avustajia koskeva kysymys, määräajat ja työpaikkojen vapautumisen päivämäärät ja muut Brexitiin liittyvät asiat, näihin ei anneta mitään selkeitä kysymyksiä ja olisiko mahdollista saada niihin vastaukset. Kiitoksia. Kollegi Klins, Kollega Klins. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä aluksi tällainen yleinen toteamus. Mielestäni on hyvä, että kaikki paitsi yksi pääsihteeri ovat paikalla, mutta kaipaamme kuitenkin neuvoston pääsihteeriä. Niin kuin aina, hän ei nytkään katsonut tarpeelliseksi tulla paikalle. En tiedä, muuttuuko tämä koskaan. No, toivo elää. Täällä on tehty jo hyvin paljon kysymyksiä, mutta haluaisin nyt keskittyä Brexitin vaikutuksiin. Tehän vastasitte, että teillä on erityinen neuvonantaja, jonka pitäisi auttaa teitä käsittelemään näitä vaikutuksia teidän työmääränne mahdollisesti kasvaa huomattavasti, koska kun yhdistynyt kuningaskunta jää ulkopuolelle, niin te joudutte tekemään vaikeitakin päätöksiä. Haluaisin saada tästä enemmän yksityiskohtia. Mehän emme tiedä tarkkaan, kuinka tämä Brexit tulee tapahtumaan. Jos se pohjautuu tämänhetkiseen sopimukseen, niin tilanne tulee olemaan helpompi, mutta jos syntyy kova Brexit, niin sitten tilanne vaikeutuu huomattavasti. Haluaisin siis tästä yksityiskohtia ja haluaisin myös saada arvion siitä, mitä taloudellisia vaikutuksia tällä mahtaisi olla. Minä haluaisin muistuttaa, että oikeusasiamies on muistuttanut että on ongelmallista, jos harjoittelijat eivät saa maksua harjoittelukaudestaan. Thank you, Chair. I... Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua kaksi minuuttia vain. Ensiksi haluaisin, haluaisin korostaa, että meillä on neuvoston kohdalla jatkuvia ongelmia läpinäkyvyydessä. Lisäksi tilintä, talousarvion valiokunnalla on oi, va, vaikeuksia tässä menettelyssä saada aika hyvää yhteistyötä neuvoston kanssa. Me tarvitsemme paljon parempaa yhteistyötä neuvoston puolelta. Ja sitten tuomioistuimen kohdalla haluaisin mainita yhden tapauksen herra Taragas virkamies tuomioistuimesta oli, ähm, äh, hänen kohdallaan oli skandaali äh, jokin aika sitten Äh, nimittäin kyse oli eturistiriitojen tarkastamisesta. Haluaisin kysyä tuomioistuimelta, minkälaisia parempaa valvontaa on otettu käyttöön tuomioistuimessa, jotta näitä eturistiriitoja ei tule, kuten herra Tarakasin kohdalla on tullut. Sitten tilintarkastustuomioistuin. Jälleen kerran tässä on nyt äskettäinen äh, tapaus ollut. Herra Pinksten tilintarkastustuomioistuimen entinen jäsen. No nyt meillä on tästä tapauksesta Olafin tutkintakertomus jälleen kerran ilmeisesti tästä on, tässä on puuttunut järjestelmällistä valvontaa tilintarkastustuomioistuimen jäsenten kuluista, joten haluaisin kysyä, minkälainen järjestelmä on otettu käyttöön, jotta voidaan välttää varojen väärinkäyttö. Eli tämä on ainoastaan tuomioistuin. Kollegi de Jong. Thank you, Madam Chair. <clears throat> I only have a few questions. Minulla on vain muutama kysymys. Ensinnäkin uudet käytännössäännöt tai muutokset niihin. Tässä mielestäni mennään oikeaan suuntaan, mutta kysymykseni on samantyyppinen kuin kollega Javorin kysymys. Eli miten valvonta kohtaan. Eli tässä esitetään taloudelliset eh, intressit, mutta tarkistetaanko niitä laikaan? Eh, eli on, onko, mikä tässä on pohjana vai tarkastellaan tässä myös eh, muita tarvittavia tietoja? niin tämä pyöräovikysymys, koska tästä saadaan sääntöjä, koska me voimme ottaa sen huomioon, kun me teemme päätöksiä vastuuvapauspäätöslauselmista. No sitten missio täällä on joitakin, se aina aliarvioidaan, kuinka paljon määrärahoja tähän tarvitaan, mutta sitten kaikki koulutustoimet, joissa tuomarit ovat mukana. Miten tarpeellisia ne ovat työn kannalta? No, no tämä on oikeastaan sama asia. Tämä koski vain kustannuksia. Kiitos. No minäkin olen tässä vielä puhujan listalla, vaikka en tässä nyt voi enää odottaa vastauksia. Minun täytyy lähteä Saksaan. Mutta Entäs nämä bensakortit yksityiseen käyttöön? Eikö sitä valvota lainkaan vai rahoittaako veronmaksaja nyt sitten koko perheen ja kaikki muutkin tässä? Tämä oli ensimmäinen kysymykseni ja sitten toinen kysymys. Äh, kysymystä 56, Portugalin kongressi. Sinne lähti 48 jäsentä ja 33 virkamiestä ja sitten 12 tulkkia, no sehän on ja melkein 100 henkilöä me pyysimme rahoitusta ja sitten sanottiin, että eh, ei makseta mitään, mutta jos siellä on 12 tulkkia on paikalla, niin kyllä tässä nyt sitten on sponsoroitukin. No en nyt epäile sitä, että siellä oli varmaan suuret virkamiesjuhlat, paljon henkilöitä paikalla, mutta kysymys kuuluu kuitenkin, miksi tuomioistuin täytyy nyt sitten sponsoroida tätä. Onko nyt eh, aikataulua tämän hallintokysymyksen suhteen. E, nyt teillä on sitten vastausvuoro. Haluaisin kiittää valiokunnan jäseniä siitä, että otitte esille kysymyksiä, jotka osoittavat, että toimintamme kiinnostaa teitä näistä tuomioistuimessa ratkaistuista tapauksista, niiden määrä on hieman laskenut vuodesta 2016. Tämä voidaan selvittää, kun katsotaan, mitä vaatimuksia tuomioistuimella on ollut, kun sen on joutunut järjestäytyä uudelleen eh, näiden kahden ensimmäisen uudistusvaiheen jälkeen. Edelleen on muistettava, että mm, uusia tuomareita on tullut valtavasti, joka on edellyttänyt näiden jäsenten integrointia toimintaan ja, ja toimintojen uudelleenjärjestämistä ja kamareiden kokoonpanon muutoksia, joten on aika ymmärrettävää, että tietty sisäänoja ajoaika tarvitaan ennen kuin uudistuksen kaikki tulokset kantavat hedelmää. Kyllä me kuitenkin nähdään myönteistä kehitystä. Selkeästi menettelyiden aika on vähentynyt ja vuonna 2018 olemme nähneet, että äh, ratkaistujen tapausten ja äh, sisäänotettujen tapausten suhde on myönteinen. Sitten viestintäpolitiikasta mainittiin Twitter-tiili. Meillä on 55 000 seuraajaa tuomioistuimessa. Tämä on hyvä luku. Ja nämä seuraajat ovat myös vahvasti sitoutuneita tuomioistuin on kovin selektiivinen tietojen julkaisu, julkaisemisessaan, kun kyseessä ovat sen päätökset ja tapahtumat. Emme halua liiallisesti myöskään mm, hukuttaa vastaanottajia näihin ilmoituksiin. Sitten britti kollegoista 63 kappaletta heitä siis on. Vastasimme kyselyssä tähän asiaan, kuten muissakin toimielimissä Tuomioistuin on ilmoittanut henkilökunnalleen, että se ei periaatteessa aio käyttää mahdollisuutta saman tien irtisanoa henkilöitä, joita, joilla ei ole Brexitin jälkeen enää EUn kansallisuutta, paitsi yksittäisissä tapauksissa, koska yksikön etuna ja tuomioistuimen etuna on edelleen jatkossakin voida hyödyntää näiden ihmisten panoksesta Tuomioistuinhan tulee edelleenkin myös kääntämään päätöksiä englannin kielelle, kielelle myös Brexitin jälkeen. Sitten erityisneuvonantajan työhönottaminen, joka auttaisi tuomioistuinta seuraamaan Brexit-kehitystä ja sen vaikutusta oikeudelliseen ja hallinnolliseen työskentelyyn. Kaikki tiedot eivät ole kyselyssä koskien tätä valintaprosessia muun muassa tämän, tämän paikan avautumisen päivämäärä. Sääntelyhän ei velvoita, kun, kun sovelletaan artiklaa 123 e, tällaisia henkilöitä varten viran avaamis määräykset eivät ole näin tarkkoja, koska kyseessä on siis vain neuvonantaja, me olemme selvittäneet, että herra Bradley, joka on kyseinen erityisneuvonantaja, hänet otettiin töihin perustuen hänen poikkeukselliseen pätevyyteen alalla, joka oli juuri lähellä näitä tehtäviä, jotka hänelle annettiin. Hän on ollut mukana muun muassa työryhmissä, valmistelu, Euroopan valmistelukunnan töissä ja ja siihen liittyvien sopimusten valmistelussa hänellä on myös kokemusta, kun hän on toiminut virkamies- ja tuomioistuimessa ja parlamentin oikeudellisen yksikön johtajana. Edelleen näistä harjoittelijoiden palkkauksesta, kuten sanoin, kyseessä on huoli. Tuomioistuin hyvin lyhy, nopeasti ryhtyi toimiin oikeusasiamiehen huomautusten jälkeen ja Olemme siihen pureutuneet saman tien. Meillä on ollut jo useiden kuukausien ajan käynnissä päätöshanke, joka on valmis hyväksyttäväksi. Odotamme vain riittäviä määrärahoja niille myöntämistä. Mitä sitten tulee eturistiriitoihin ja käytännön sääntöihin, nämähän ovat toimia, jotka ovat jo voimassa – Päätökset on siis jo tehty ja niitä toteutetaan parhaillaan. Valvonta koskee useita velvoitteita, joita jäsenillä on. Ensinnäkin on velvollisuus ilmoittautua silloin, kun heillä on käsiteltävänä asioita, jotka voivat, jotka voivat aiheuttaa tietyn jääviystilanteen. Mutta tämä uusi velvoite, joka edellyttää yksityiskohtaista taloustietojen ilmoittamista, jossa on mainittu, mainittu osakkeiden ja obligaatioiden ja muiden rahoitusvälineiden määrälliset summatkin. Tämä johtaa siihen, että, että ennen tapausten antamista hoidettamiksi voidaan varmistaa etukäteen, onko mahdollisesti eturistiriitoja nähtävissä – niin, että asia voidaan tarvittaessa antaa sitten toiselle jäsenelle hoidettavaksi. Tähän liittyy myös tällainen mahdollinen jääväysmekanismi ja näin tuomioistuimen presidentti voi tehdä asiasta päätöksen. Meillä on siis monenlaisia toimia, joiden avulla voidaan konkreettisesti taata se, että eturistiriidat voidaan välttää tuomioistuimen toiminnassa. Sitten näistä jäsenten työmatkoista. Tarkoituksenahan on se, että jäsen voi edustaa toimielintä mm, virallisissa yhteyksissä jäsenvaltioissa. Nyt pyytäisin teitä lopettelemaan puheenvuoren. Olette puhuneet jo pitkään. Herra Plako, olkaa siis hyvät. Niin, pahoittelen. Nämä matkat ovat siis keskeisiä niin että tuomioistuin voi pysy- pitää yhteyksiä kansallisiin oikeusympäröihin. Tällainen käytännön sääntö on olemassa, mutta sitten ei tule mitään kustannuksia budjettiin. Sitten nämä muut kysymykset. SIGA-järjestelmä, eli tämä yhdennetty tapausten hallinnointijärjestelmä, siitä jo puhuttu, ei siitä sen enempää, ja voinkin antaa puheenvuoron nyt muille. Uh, thank you, Mr. Uh, Plakov. Kiitos herra Plako näistä vastauksesta. Oli hienoa, että puhuitte myös brittien henkilökunnasta ja siitä, mitä heille tapahtuu, jos Brexit toteutuu. Kiitos näistä vastauksista. Jos jatkamme tähän tahtiin, niin olemme täällä kahteen asti, joten meidän pitää nyt hieman nopeuttaa toimintaamme, joten seuraava pääsihteeri tilintarkastustuomioistuimesta ehkä, jos viisi minuuttia riittäisi 29. tammikuuta meillä on erityinen tapaaminen tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtajan kanssa, jotta voimme puhua edell- entisen belgialaisen jäsenen tapauksesta. Olisi houkuttelevaa puhua nyt tästä tapauksesta tietysti, mutta haluaisin kollegoille vain sanoa, että 29. tammikuuta teillä on mahdollisuus esittää kaikki kysymykset, joten pääsihteeri, olkaa hyvä. Eh, muchas gracias, presidente. Muchas... Kiitoksia puheenjohtaja. Suuret kiitokset parlamentin jäsenille. Vuonna 2017 tilintarkastustuomioistuin eh, on tehtävänsä mukaan eh, julkaissut 93 julkaisua, siis joka neljäs päivä yksi julkaisu, kaksi vuotuista, 28 erityiskertomusta, 55 vuotuista erityiskertomusta ja muita lausuntoja, analyysejä ja tiedotteita. Tätä varten olemme käyttäneet 5950 päivää tarkastuksissa ja olemme kattaneet 28 jäsenvaltiota ja vierailleet 27 kolmannessa maassa. Olemme keskittyneet alueille, jotka ovat erityisen tärkeitä unionin, kuten nuorisotyöttömyys, junaliikenteen, yhtenäinen ilmatila, juomaveden hallinnointi, nuoret viljelijät tai maahanmuuton kriittiset, eh, tai nämä, nämä hotspotit, nämä järjestelykeskukset. Olemme myös keskittäneet erityistä huomiota talouden hallintoon ja, ja tarkastaneet myös kriis, Kreikan kriisin ja myös sen tämän yhteisen kriisinhallintamenettelyn. Tämän valiokunnan pyynnöstä olemme myös eh, tarkastaneet Euroopan unionin tuomioistuimen. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota Euroopan parlamentin suhteisiin. Presidentti Melene esitteli työohjelman ja vuosikertomuksen yhdessä Latsaron kanssa. Ja jäsenemme ovat toteuttaneet myös 60 esitystä parlamentissa ja järjestänyt useita kahdenvälisiä tapaamisia. Meillä on juhavat suhteet, joiden avulla uskon, että voimme paremmin auttaa parlamenttia ja ennakoida sen tarpeita ja kertoa ja tiedottaa paremmin tarkastustuloksistamme. E, kun ajatellaan näitä avaintietoa, indikaattoreita, tilanne myönteinen, tässä on myönteisesti arvioitu meidän kertomuksiamme ja suosituksiamme on täytäntöön pantu hyvin mediassa olemme olleet läsnä myös enemmän kuin aikaisemmin. Vuonna 2017 tilanne on ollut parempi ja uskon, että näin olemme voineet lähentyä kansalaisia. Haluaisin vielä todeta, että e- e- erityiskertomusten aika on ollut 14,6 kuukautta keskimäärin. Olemme parantaneet tilannetta, vaikka emme vielä olekaan päässeet varanhoitoasetuksen vaatimaan 13 kuukautta. Tiedän, että tälle valiokunnalle se on erityisen tärkeää. Tilintarkastustuomioistuin on edelleen avautunut yliopistomaailmalle. Kaksi tavoitetta on ollut tässä. Ensinnäkin monipuolistaa ja lisätä erityisosaamista tarkastajien parissa ja myös lähentyä kansalaisia, erityisesti nuorempia kohti. Olemme myös aloittaneet useita aloitteita useiden eurooppalaisten yliopistojen kanssa vuonna 2017. Naisten määrästä tilintarkastustuomioistuimen tarkastustuomioistuimen johtoportaassa prosentti määrät ovat 37 prosentin kieppeillä. Olemme tietoisia siitä, että vielä on olemassa epätasapainoa erityisesti tarkastajien parissa. On aivan selvää, että meidän on edelleen jatkettava ponnisteluja ja parannettava tilannetta. Hiljattain tilintarkastustuomioistuin antoi uuden tasa-arvosuunnitelman, jossa asetettiin 40 prosentin tavoite koskien johtoasemassa olevien määrään ja tähän pyritään tulevina vuosina. Tilintarkastustuomioistuin on hallinnoinut varojaan hyvin, ja joitakin indikaattoreita olimme saaneet valmiiksi henkilökunnan 5 prosentin vähentämisen, 98 prosenttia on talousarvojen toteuttaminen, sisäisten ja ulkoisten tarkastajien kertomukset ovat olleet myönteisiä, olemme parantaneet turvallisuuskysymyksissä ja meillä on myös ympäristösertifiointi EMAS. Kaiken kaikkiaan uskomme, että vuonna 2017 tilintarkastustuomioistuin on hoitanut tehtävänsä, se on auttanut parlamenttia ja auttanut tilien oikeuden, oikeellisuuden varmistamisessa. Ja olemme myös hiljattain osallistuneet toimiin, joilla puututaan uuteen menopolitiikkaan ja tarkastuspolitiikkaan ja koskee myös uusia rahoitusvälineitä vuosikertomus ja sen liite, jonka olemme tälle valiokunnalle toimittaneet, samoin kuin vastaukset kyselyihin. Varmaankin tarjoaa teille yksityiskohtaisempaa tietoa, mutta on tietenkin täysin teidän käytettävissä ne, mikäli teillä on vielä lisää kysymyksiä. Kiitoksia. Congratulations. Just under... Onnittelut. Pari sekuntia alle viisi minuuttia puheaikaa. Seuraavaksi esittelijä Ajala Sender. De excusar a mi colega. Kiitoksia. De salud no puede acompañarnos hoy y que me ha pedido. Pahoittelen jälleen jäsen Koonin puolesta, joka ei terveyssyistä päästy päässyt paikalle ja hänen sijastaan esitän nämä kysymykset. Ensinnäkin syvällisempää tietoa tarvittaisiin tästä neuvottelusta Olafin kanssa, kun haetaan uutta hallinnollista sopimusta ja myös koskien tätä uuden eurooppalaisen syyteenviraston kanssa käytettävästä, käytettävästä yhteistyöstä haluaa, tai neuvotteluista, kuinka nämä sopimukset etenevät. Tästä haluaisin lisää tietoa. En nyt mene näihin asioihin, mistä puheenjohtaja puhui, koska meillä on tulossa kuulemistilaisuus, mutta haluaisimme tietää, mehän tiedämme, että ollaan suunnittelemassa tietyn tyyppisiä tarkastuksia niin, että voitaisiin valvoa nimenomaan näitä matkoja ja jäsenten poissaoloja ja läsnäoloja. Minkälainen aikataulu tälle tarkastelulle on ja onko, ovatko jäsenet sitä hyväksymässä? tämän asioita seuraamme. Haluaisin, että välittäisitte tilintarkastustuomioistuimen jäsenet tämän viestin, että seuraamme tätä asiaa hyvin tarkkaan. Sitten viittasitte tasa-arvokysymykseen, naisten ja miesten osuus henkilökunnassa Uskon, että olisi tärkeää, että tässä vastuuvapausmenettelyssä muistuttaisimme jäsenvaltiota taas siitä, että olisi olemassa jonkinlainen menettely niin, että esimerkiksi aina vapaita paikkoja varten nimitettäisiin yksi mies ja yksi nainen niin, että olisi mahdollisuus, että meillä olisi 50 prosenttia ehdokkaista edes naisia. Tätä on tutkittava. Olen yhtä mieltä siitä, että käytetään konkreettisempia välineitä, kuten tätä 40 prosentin kiintiötä, josta puhuitte. Oletan, että tähän voitaisiin päästä. Haluaisin tietää, missä aika, millä jänteellä tätä ajattelette. Muussa tapauksessa, tämä varmaan jollakin jänteellä on ihan ok, mutta muussa tapauksessa ehdottaisin, että otetaan 50 prosenttia tavoitteeksi. Sitten on avattu tällainen ulkoista asiantuntijuutta hakeva hankintamenettely koskien pankkikriisin ratkaisumenettelyä. Olisiko parempi tässä käyttää näitä varoja siihen, että parannettaisiin sisäisten tarkastajien pätevyyttä, koska kyllähän tämä pankkijärjestelmä on täällä jäädäkseen. Ei se ole mikään ohimenevä asia, vaan ehkä olisi syytä sitä puolta syventää sitten eturistiriidoista. Vielä olemme havainneet, kun on valittu ja nimitetty henkilöitä tiettyihin tehtäviin, olemme havainneet tällaisia henkilökohtaisia valintakriteerejä, joissa – ikään kuin on otettu huomioon äh, henkilökohtaiset ennakkotapaukset. Minulla on pari tapausta mielessäkin heti, mutta varmaan niitä enemmänkin löytyisi. Haluaisin pääsihteeriltä kysyä, millä tavalla tilintarkastustuomioistuin aikoo puuttua siihen, ettei olisi mitään epäilyksen varjoa jäsenten eturistiriidasta tulevaisuudessa eikä menneisyydessäkään – koska kyseessä ovat hyvin arkaluontoiset asiat. Ja kun nyt meillä on tämä tuloksellisuus, budjetointi, mikäli tuloksia ei voida vahvistaa selkeällä puolueettomuudella, niin, niin epäilyksiä saattaa herätä. Olisiko hyvä, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenillä olisi enemmän liikkuvuutta niin, että he eivät jämähtäisi joihinkin tehtäviin ja erikoistuisi niin sanotusti joihinkin asioihin ja, ja tätä kautta heidän puolueellisuutensa saattaisi kärsiä. Thank you. Uh, Secretary General, would you... Kiitos pääsihteeri. Haluaisitko vastata näihin kysymyksiin? Yes. Eh, con el, la cuestión de Olaf, el, el acuerdo. Tästä Olafista. Sopimus on jo varsin pitkälle neuvoteltu. Haluaisin aivan heti kättelyssä todeta sen, että jo ennen tätä uutta sopimusta, jo, jonka pian jo allekirjoitamme, suhteet yhteistyö Olafin kanssa on jatkunut aivan tavalliseen tapaan. Hiljattain esimerkiksi meillä oli yhteiset koulutuspäivät ja, ja seminaari, jossa vaihdettiin käytäntöjä. Tällainen tulossa ensi vuonna – sopimus on todella jo lähes valmis. Siellä oli joitakin kesken olevia pikkuasioita, jotka liittyivät eh, Euroopan syyttäjäviraston rooliin. Toki tämä on asia, jota meidän on tarkkaan seurattava, koska se tulee selkeästi vaikuttamaan Olafin työhön ja myös siihen, kuinka tilintarkastustuomioistuin on viestittävä mahdollista petostapauksista, joita tarkastajamme ovat havainneet. Kunhan tämä sopimus on valmis, sen toimitamme sen valiokunnalle voimme sitten yksityiskohtaisemmin keskustella siitä, millaiset suhteet tulevat olemaan Olafin kanssa ja syyttäjäviraston kanssa. On toki toivottava, että syyttäjävirasto mm, jo oman roolinsa paremmin rajaisi. Sitten tästä entisestä tila- tilintarkastustuomioistuimen jäsenestä. Kuten voitte ymmärtää, en halua tässä mennä yksityiskohtiin. Meillähän on 29 päivä tästä keskustelua, kuten puheenjohtaja totesi. Vuodesta 2016 alkaen tilintarkastustuomioistuin on jo ryhtynyt toimiin, jolla vahvistettaisiin auton kuljettajien käyttöä, autojen käyttöä ja jäsenten matkoja erityisesti vuonna 2018, kun on, äh, menettiin lupia jäsenten matkoille tämän vuoden helmikuuhun asti presidentti huolehti näistä, mutta se annettiin nyt pääsihteerin sihteeristölle tehtäväksi ja nyt kaikki jäsenet ovat samassa tarkastus- ja valvontajärjestelmässä kuin muutkin. Heihin sovelletaan kaikkia samoja valvontoja etuja ja jälkikäteen kuin muihinkin. Toki ennenkin e, tällaista valvontaa oli, mutta se oli suoraan presidentin valvonnassa. Nyt taas Kyseessä on tiimi, joka uskomme, että, että, että järjestelmä on nyt vankempi, koska tehtävänä on valvoa paljon suurempaa määrää toimia kuin aikaisemmin oli mahdollista. Olafin kertomuksessa ei viitata muuten mihinkään järjestelmälliseen systeemiseen ongelmaan tilintarkastustuomioistuimessa, vaan yhteen ainoaan konkreettiseen tapaukseen. Sitten yhdenvertaista mahdollisuuksista. Tämä 40 prosentin kiintiöajatus. No oikeastaan tämä 40 prosenttia on joillakin osastoilla jo saavutettu, kuten hallinnossa ja käännöspuolella – ja myös joillakin alemmilla hallinnon tasoilla on jo yli 40 prosenttia naisia. Suurimmat vaikeukset, vaikeudet koskevat tarkastustasoa. Olemme laskeneet tämän suurin piirtein, koska tähän, tässä on useita hypoteesia mukana, koska tietyt henkilöt jäävät eläkkeelle ja tietenkin on myös huomioitavaa pätevyysseikat. Olemme laskeskelleet, että vuosien 2027-2029 välillä voitaisiin päästä tuohon 70, 40 prosenttiin. Sitten pankkikriisin ratkaisusta. Tässä asiassa tilintarkastustuomioistuin etenee kolmella rintamalla samanaikaisesti. Ensinnäkin halutaan lisätä sisäistä kokemusta ja osaamista virkamistimme parissa. Tämä edellyttää oppimista ja työskentelemistä näiden asioiden parissa, koska valitettavasti pankkikriisin ratka... Tai onneksi, valitettavasti tai onneksi, onneksi ei paljon ole, pankkikriisi ei ole ollut, niin eihän tämä ole sellainen asia, josta voidaan paljon asiantuntijoita löytää. Ja suurin osa asiantuntijoista mieluummin tekevät työtä Euroopan keskuspankissa EKPssä, joita meillä on ollut vaikeuksia rekrytoida asiantuntijoita. Joitakin olemme saaneet haavimme ja Olemme myös eh, sisäistä koulutusta tehneet, mutta uskomme, että mikäli tarpeen meidän olisi vielä saatava kyllä ulkoista asiantuntijuutta. Näin voidaan parantaa tarkistuksia, voidaan myös oppia itse ja saavuttaa tätä tietotaitoa ja vahvistaa sitä sisäisesti. Sitten eturistiriitakysymys. En tunne näitä konkreettisia tapauksia, joten on aika vaikea vastata Kuten tiedätte, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten on esitettävä tällainen etuja koskeva ilmoitus, jonka presidentti tutkii. Heihin sovelletaan myös käytännössääntöjä. Joskus on käynyt niin, että kun jäsen on uskonut, että saattaisi olla todellinen tai näennäinen eturistiriita jostakin tarkastuksesta, hän on vetänyt itsensä pois siitä. Tällainen mekanismi toimii ihan hyvin tilintarkastustuomioistuimessa. Toisin sanoen, jos on konkreettisia ongelmia, niin jos on vielä jotakin konkreettisia asioita, joihin odotatte vastauksia, niin olemme toki valmiita vastaamaan. Kiitos pääsihteerille. Nyt voimme antaa puheenvuoron varjoesittelijöille kaksi minuuttia per henkilö. Ensiksi herra Salafran. Sí, eh, hemos visto con satisfacción que en 2000... Niinkin, näimme, että 2017 äh, tarkastustehtävän alkamisesta e-, er-, erityiskertomuksen julkaisemisen on, ja tässä meni 14,6 kuukautta aikaa, tämä on vuodesta 2013 alkaen lyhin äh, aika, ja olemme tästä tyytyväisiä aikaisemmin jopa alle 13 kuukautta keskimäärin 16 kuukautta, äh, kaksi kuukautta vähemmän kuin vuonna 2016 tämä myönteinen suuntaus, ja se osoittaa, että että tämä 13 prosentin tavoite, joka varainhoitoasetuksessa, niin toimet, joilla siihen pyritään, ovat, ovat edistyneet edelleen erityiskertomuksetkin ne olivat melkein kaikki määräajoissa julkaistuja. Haluaisin vielä puuttua joihinkin kysymyksiin, jotka ovat kyselyssä. Minun mielestäni niihin ei ole riittävästi vielä vastattu. Sosiaaliverkostosta koskeva kysymys. Ei anneta tietoja somen seuraajien määristä. Tämä olisi ollut hyödyllinen, jotta olisi voitu täydentää vastausta tähän kysymykseen. Sitten kysymys 15. Siinä pyydetään tietoja koskien palkattua työtä. Luvut puuttuvat. Sitten kysymys 33. Todetaan, että on ulkoistettu tiettyjä toimia, joilla voidaan vastata pakollisiin henkilökuntaleikkauksiin, mutta ei täsmennetä millä tavalla. Eli yrit, tämä on epäselvä vastaus. Sitten kysymys 37. Tässä on pohjana vuosi 2014, joten ei voida nähdä, millä tavalla tilanne on parantunut vuoteen 2017 verrattuna. Kyseessä oli ilmeisesti jätehuolto tai joku vastaava. Thank you. The next shadow is... Kiitos. Seuraavaksi herra Klintz. Ähm, äh, äh, äh, Sivulla 20 puhuttu tällaisesta turvallinen työpaikka hankkeesta, johon on mennyt 1,7 miljoonaa euroa. Minua kiinnostaisi, mikä tämä hanke on. Onko tämä yksittäistapaus vai jatkuuko tämä ensi vuonna? Ja sitten minua kiinnostaa, onko tilintarkastustuomioistuimella suhteita kansallisiin tilintarkastajiin ja minkä tyyppinen tämä suhde on. Tätä kautta voitaisiin myös välittää parhaita käytänteitä eteenpäin. Haluaisin kiittää teitä myös siitä, että te olette aktiivisesti tukenut sitä, että tätä menettelyä nopeutetaan, mitä vastuuvapauteen tulee. Ehkä ensi vuonna voimme sitten kaikissa pitää kiinni tästä nopeutetusta aikataulussa. Seuraavaksi herra Javor. Kiitos puheenjohtaja. Säästän teidän aikaanne, nimittäin puristan kommenttini kahteen puheenvuoroon, vaan palaisin tähän herra Pinkstenin tapauksesta. Tietysti mä, mä sitten että käymme tämän Sulitunovin käydyn kokouksen tammikuussa, mutta pääsihteeri puhui tässä yksittäisestä tapauksesta eikä systemaattisesta ongelmasta. Rehellisesti sanottuna en ole varma, onko tämä vain yksittäinen tapaus eikä systemaattinen ongelma aikoinaan oli systemaattista kaikista, kaikkien jäsenten valvontaa ja tuloksena eh, eh, tai jos sellainen saadaan aikaiseksi, tällainen symptomaattinen valvonta, niin sitten voin kyllä eh, uskoa, että kyse on vain yksittäisestä tapauksesta, mutta tätä haluaisin pyytää tilintarkastustuomioistuimelta, että systemaattisesti valvottaisiin jäseniä juuri kun on kyse tällaisten varojen väärinkäytöstä ja väärinkäytöksistä, joita on havaittu Pinkstenin tapauksessa. Kiitos. Seuraavaksi herra De Jong. Tässä tapauksessa minulla ei ole mitään lisäkysymyksiä. Kiitos paljon. Nyt voimme palata pääsihteerin puheenvuoron. Hän voi vastata. Kiitoksia. Aloitan näistä sosiaalisista verkostoista, sometilleistä. Meillä on Twitterissä 17 000, LinkedInistä 10 000 Facebookista yli 4000 ja Facebookissa 8000. Minulla ei ole täällä tietoja, jotka osoittavat kehityksen verrattuna viime vuosiin, mutta toimitan nämä kyllä valiokunnalle ja edustaja Salafrankalle. Sitten nämä kysymykset, joita hän esitti. Yksi niistä koski kysymystä 15. Eli virkamiehet, jotka saivat palkkausta kysymyksen mukaan hehän eivät saa mitään palkkausta. On ollut tapauksia, joissa olemme pyytäneet aktiivisia virkamiehiä osallistumaan esimerkiksi valintakomiteaan tai EPSO-kilpailuraatiin. Olemme maksaneet ainoastaan matkan, mikäli matkaa edellytettiin, tai hotelliyön, jos heidän piti tulla Brysseliin tai Luxemburgiin. Sitten kysymys 33. Nämä tehtävät, jotka on ulkoistettu. Komission PMO-toimistosta mehän olemme siirtäneet tiettyjä toimia, kuten esimerkiksi maksu, hallinnot, työmatkahallinnointi, tehtävät, jotka eivät suoraan liity tilintarkastustoimiston toimiin. Ja näin ollen käytämme todella näitä varten jo tietojärjestelmiä, toimielinten välisissä puitteissa komission tai parlamentinkin välillä. Kyseessä on PMO-toimisto, joka on kaikkien toimielinten käytössä ja se on hallinnut näitä asioita meidän nimissämme. Muutkin toimielimet toimivat näin. Yleensä tästä, tässä sovelletaan tapaus, tapausten määrän mukaan tiettyä tariffia. Jossakin tapauksessa kaksi vuotta sitten myös siirrymme yhden viran budjetissa ja näin voimme vähentää hallinnollista henkilötaulukkaa ja tehosta toimintaa ja äh, säilyttää tilintarkastajien määrän, joka on kuitenkin tärkeintä. Sitten kysymys 37. Tilintarkastustuomioistuin on hyvin tarkkaan pitänyt kiinni siitä, että saavutetaan tämä EMAS-sertifiointi, joka edellyttää edellyttää hyvin merkittävää valmistelua ja erityisesti se edellyttää sitä, että pidetään kiinni tästä tasosta ja edelleen jatketaan parannuksia, mikäli niin meillähän on paljon yksityiskohtaisempi EMAS-kertomus, jonka voimme toimittaa tälle valiokunnalle. Ja siitä saatte varsin yksityiskohtaista tietoa koskien kaikkia toimia ja indeksejä ja arviointeja jatkamme näitä toimia. Haluamme nyt ryhtyä aloitteisiin, että voitaisiin mahdollisimman paljon vähentää jopa poistaa kokonaan muovin toimielimistämme. Meillä on nyt ensimmäiset arvioinnit menossa ja uskon, että pääsemme tässä asiassa hienosti eteenpäin. Sitten tämä Secure Place-projekt, turvallisuushanke. Tämä oli 1,7 miljoonan budjetti jonka avulla ra- rakennettiin tuomi- tilintarkastustuomioistuimen ympärille aita ja rakennettiin tällainen akkreditointikeskus, joka on rakennuksen ulkopuolella. Ryhdymme näihin töihin sen jälkeen, kun espanjalainen poliisi oli tehnyt tarkastustoimen ja mukana oli myös Luxemburgin kansallinen poliisi ja Interpolin asiantuntijoita. He tekivät samantapaisen tutkimuksen myös koskien niin Luxemburgin tuomioistuinta. Olemme ottaneet käyttöön myös kameravalvontajärjestelmän. Joitakin asioita on vielä eh, saatava kuntoon, kuten esimerkiksi sisäinen, sisäinen radiojärjestelmä, niin voidaan järjestää tulipalon tai muun ongelman sattuessa evakuointi mutta se on vain yhden kerran tapahtuma kuluerä. Sitten yhteistyöstä tilintarkastustuomioistuimen ja muiden tilintarkastajien välillä. Tämähän on sopimuksessa määrätty. Tilintarkastustuomioistuin tekee tarkastuksensa suurimmassa osassa tapauksista jäsenvaltioissa. Ja tässä voimme hyötyä kansallisten tilintarkastustuomioistuimen hienosta yhteistyöstä. Meillä on erittäin jouheva yhteistyötä eurooppalaisten tilintarkastustuomioistuimen välillä. Meillä on vuotuinen presidenttien tapaaminen, joka toinen vuosi se järjestetään Luxemburgissa. Sitten meillä on työryhmiä ja yhteysryhmiä, jotka liittyvät tähän järjestöön ja ne keskivat eri aiheita, tietojenvaihtoa ja koulutusta ja muuta. Tämän lisäksi meillä on myös asiantuntijavaihtoa kansallisten tilintarkastustuomioistuimien virkamiehet käyvät meillä töissä ja samoin toisinpäin meiltä lähetetään henkilöitä joskus kansallisiin tilintarkastustuomioistuimiin. Sitten lopuksi vielä Javorin kysymys, joka kosketetaan että onko tämä ongelma systeeminen Olafin kertomuksessahan ei viitata mihinkään systeemiseen ongelmaan, vaan kyseessä on yksittäistapaus, eikä siinä myöskään millään lailla kommentoida tätä järjestelmää. Kuten Leene totesi, meillä on tarkastus menossa sen suhteen, kuinka vanha järjestelmä toimii ja kuinka tämä uusi nyt toimii. Edustaja Leene varmaankin voi antaa teille lisätietoja tästä tarkastuksesta kun hän tulee tänne. Kiitoksia. Thank you, Kiitos pääsihteeri tästä tehokkaasta vastauksesta kaikkiin kysymyksiin ja tarjouksesta antaa vielä lisätietoja kollegoille, jos he sellaista tarvitsevat. Kiitos siis tästä. Nyt voimme siirtyä lopuihin neljään äh, toimielimeen. Ehkä voimme ottaa ne kaikki yhdessä. Jokainen pääsihteeri saa viisi minuuttia Aloitamme talous- ja sosiaalikomitealla. Herra Brunetti on pääsihteeri siellä. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että vuonna 2017 komitean toiminta äh, jatkui sen lainsäädännöllisen mandaatin Äh, mandaatin puitteissa. Se antoi 150 lausuntoa ja se on yrittänyt lisäksi saada paikallisella tasolla enemmän vaikutusta aikaiseksi äh, kansalaisyhteiskunnan parissa. Komitea on kehittänyt suuren määrän erilaisia aktiviteetteja tämän Going Local-moton äh, moton mukaisesti jäsenet jäsenvaltioissa siis ö, ovat yhteyksissä eri kansalaisyhteiskunnan osien kanssa. Joitakin konkreettisia esimerkkejä tästä työstä. Komissio teki valkean, valkoisen kirjan kuulemisen EUn tulevaisuudesta ja Tähän kuulemisiin osallistui yli tuhat osallistujaa. Ja lisäksi meillä oli EUn ohjausjaksoon ja sosiaalisen pilariin liittyvä toimi. Ja lisäksi olemme yhdessä komission kanssa luoneet kiertotalousfoorumin, joka on tietysti lain, myös unionin lainsäädännöllisen työn ytimessä. Komitea voi myös kertoa, että olemme lisänneet 20 prosentilla toimintaamme Twitterissä ja 24 prosentilla Facebookissa. Eli meillä on 30, 25 000 ja 35, 30 000 käyttäjää näissä foorumeissa. Me olemme päässeet 96,5 prosentin varojen käyttöasteeseen ja se osoittaa, että olemme kurinalaisesti toteuttaneet budjettiamme tilintarkastustuomioistuin ei vuonna 2017 ole myöskään löytänyt mitään syötä antaa huomautuksia varainhoidostamme. Eli sitten henkilökunnasta vuonna 2017 olemme panneet täytäntöön mm, prosentin virkojen vähentämistavoitteen, e, eli mm, mehän olemme myös tutkimus yksi, paremmin tutkimusyksikköön siirtäneet virkoja ja näin ö, olemme kaiken kaikkiaan 8,1 prosenttia pystyneet vähentämään henkilökuntaa. Äskettäiset viimeisimmät luvut ö, osoittavat, että olemme että meillä on keskitason johdossa 53 prosenttia naisia ja 47 prosenttia miehiä. Meillähän tämä vuoden 2013 sopimus, joka säätelee e, eri, eri valiokuntiemme e, ja näiden kahden instituution e, esittelyjen valmistuneiden suhteita – vuonna 2007 teimme tästä yhteistyösopimuksesta väliarvioinnin ja näin olemme pystyneet yhdistämään myös käännös, e, IT- ja kiinteistöhuoltopalveluitamme ja näin olemme pystyneet EU-veronmaksajien varoja säästämään kaksi, tai itse asiassa kolme seikkaa huolettavat meitä edelleen. Meillä on edelleen paljon IT-kuluja. Nämä kulut ovat ylittäneet budjetin. Me, me kuitenkin pystymme tämän kompensoimaan vuoden lopulla. Ja sitten kiinteistö- ja kokoussalikulut ovat huolenaiheemme. Teemme yhteistyötä komission kanssa, jotta Van Marlaent-rakennuksen rakennuksesta voisimme saada ehkä lisää tilaa sitten kun komissio vuonna 2021 sopi päätöksensä. Tiedän, että tästä on kirjoitettu tiettyjä artikkeleita. Haluaisin vain sanoa, että komitea ottaa seksuaalisen häirinnän todella vakavasti ja me olemme eri poliittisten ryhmien kans, johtajien kanssa puhuneet asiasta. Me haluaisimme tehdä uudistuksen hallintajärjestelmään hallinnoinnin järjestelmän uudistuksen ja näin ennaltaehkäistä sukupuolista häirintää. Me, me olemme saaneet tänä ö, päätöksen ö, sukupuolisen häirinnän ö, ennaltaehkäisemisestä. Me, me olemme tänä vuonna ottaneet käyttöön nämä, ö, nämä yhteyshenkilöt, jotta näitä häirinnän uhreja ei voida estää puhumasta. Kaikki, jotka ovat siis joutuneet kärsimään häirinnästä tai kärsivät muista ongelmista työpaikalla, voivat ottaa yhteyttä näihin yhteyshenkilöihin. En en nyt anna tästä ö, yhteis, ö, yksityiskohtia, sillä me kun suojelemme tässä luottamuksellisuutta. Mm, tietoja tutkintoja käydään, tehdään tällä hetkellä ja, ö, ja haluaisin sanoa, että mitään vaihtoehtoja ei suljeta pois, sillä, ö, sillä ihmisten kunnioitus ja hyvä työympäristö ovat meille kaikista tärkeimpiä arvoja. Kiitos. Kiitos tästä. Nyt voimme siirtyä alueiden komitean pääsihteeri herra Burjeneksa saa puheenvuoron. Um, thank you, uh, Mr. Kiitos, herra puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille jäsenille. Ja Hyvää huomenta myös Rova Aila Sender. Minä puhun lyhyesti, koska me olemme puhuneet hallinnollisista yksityiskohdista, joten haluaisin kertoa nyt kolmesta kysymyksestä. Ensinnäkin vaalivuoden valmistelu. Me olemme aloittaneet nämä valmistelut jo vuonna 2017. Sitten yhteistyösopimus veljemme kanssa talous- ja sosiaalikomiteassa, mutta myös ennen kaikkea teidän kanssanne. Yhteistyö siis Euroopan parlamentin kanssa. Se saavuttaa viiden vuoden virstan pylvään helmikuussa 2019. Ja sitten kolmanneksi katson lyhyesti tulevaisuuteen, mitä yhteistyöhön tulee. No ensinnäkin, mitä me olemme tehneet vuonna 2017 vuoteen 2019 asti Eurooppa-vaaleihin liittyen. Niin kuin puhemies Tajani sanoi, tässä on kysymys paikallisesta ja eurooppalaisesta demokratiasta, joten haluaisin tässä yhteydessä nyt painottaa toimintojen välistä synergiaa, jonka me olemme saavuttaneet myös poliittisella tasolla, mutta myös hallinnosella tasolla, mitä pääsihteeri tulee. Mitä toimii eniten välis- yhteiseen kampanjoiden tulee, niin alueiden komiteo tulee olemaan kumppaninne mitä aloitteisiin tulee. Ja myös sosiaalisen median ja muiden tapahtumien kautta olemme tätä edistäneet. Tässä on tullut myös, kun puhumme sosiaalisesta vuoropuhelusta kansalaisten kanssa, ja minä haluaisin kiinnittää huomenna siihen 180 Tällaista vuoropuhelua on käyty kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Meillä on myös tällainen online-appi, jonka auta, me olemme saavuttaneet 40 000 kansalaista. Ennen kaikkea haluaisimme tavoittaa nuoria ihmisiä, nuoria, jotka äänestävät ensimmäistä kertaa. Ja tällä tässä Euroopan parlamentti ja meidän komiteamme ovat vuosina 2017 ja 2018 äh, tapahtuman Brysselissä. Ja tässä teidän kanssamme saimme yhteyden 1500 äh, henkilöön ja tätä kautta on saatu yhteys kansalaisiin tässä eurooppalaisessa hankkeessa ja tässä sitten äh, kiinnitetään huomiota siihen, että kansalaiset äänestävät. Sitten synergia tiedotuskysymyksissä. Tämä on laajempi puita yhteistyösopimuksessa. He, helmikuussa tulee siis viisi vuotta täyteen mitä yhteistyöhön tulee. Tämän hetken tilanne poliittisessa yhteistyössä on se, että yhteistyö on kasvanut sekä määrällisesti että laadullisesti. Jossakin avainkysymyksissä on se, että on tehty myös pitkän aikavälin strategioita. Tämä on yhä tärkeämpää ja tämä on varmasti myös hyödyllistä tässä poliittisessa ja lainsäädännöllisessä syklissä. Sitten monivuotinen rahoituskehys on myös tärkeä eli 1,3 prosenttia BKTstä, josta on puhuttu. Tämä on otettu hyvin vastaan kaikissa pääkaupungissa ja alueilla. Ja tässä on myös pormestarit haluavat tehdä yhteistyötä jäsenten kanssa. Ja tässä on jo 8000 valittua henkilöä mukana. Me olemme voineet säilyttää solidaarisuuden. Kaikki alueet ovat voineet hyötyä kohesiosta. Tässä on kolme eri kategoriaa, jotka säilytetään. Ja nämä aluehankkeet ovat todella tärkeitä meille, niin kuin kaikki tiedämme, koska usein kysytään, mitä Eurooppa tekee heille. Meillä on kattava tase ja tätä tuetaan myös alue- ja paikallistasolla. 24 virkamiestä, jotka on siirretty EPRS, on todiste tästä sitoumuksesta ja me odotamme sitä, että me saamme aikaiseksi holistisen yhteistyön, josta tulee integroitu hanke. Ja tästä sitten ähm, presidenttimme on myös vastuussa. No sitten haluaisimme yhdessä teidän kanssa ryhtyä uusiin toimiin. Ensinnäkin se, että jatkamme vuoropuhelua kansalaistemme kanssa. Se hyödyttää teitä Euroopan tasolla ja tietysti myös alue- ja paikallistasolla. Ja haluamme myös olla yhteydessä alue- ja paikallishallintoviranomaisiin. Eli tämän verran tulevaisuudesta me toki myös odotamme yhteistyötä kehittämme myös tulevaisuudessa ja kiitän tästä mahdollisuudessa ja vastaan mielelläni esitettyihin kysymyksiin. Kiitos. Um, Kiitos paljon. Nyt Rova Tien Jelo oikeusasiamiehen toimistosta voi pitää puheenvuoronsa. Kiitos puheenjohtaja. Minulle on kunnia puhua tälle valiokunnalle oikeusasiamiehen puolesta ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun tämän vuoden syyskuussa äh, ryhdyin vir- virkaani. Äh, haluaisin äh, ensiksi kertoa kehityksestä päätoimintamme osalta, joka jatkuvasti laajenee, ja sitten siirtyä sisäisiin kysymyksiin ennen kaikkea pyrkimyksemme parantaa oikeusasiamiehen toimiston tehokkuutta. Mitä tulee päätoimintaamme vuonna 2017, niin jatkoimme oikeusasiamiehen strategian toteuttamista, jossa on kyse myös näkyvyyden ja näkyvyyden ja osallistavuuden parantamisessa, ennen kaikkea kansalaisten mahdollisuuksien parantamisessa puuttua ongelmiin EU, EUn toiminnassa. Me näemme jatkuvan nousun oikeusasiamiehen sosiaalisen median tilien seurannassa, ennen kaikkea Twitter-tilimme tilimme seurannassa. Meillä on rajo, rajalliset resurssit, joten me yritämme saada yhteyden tällaisiin vaikuttajiin, jotka auttavat meitä levittämään viestejämme suuremmalle yle- yleisölle. Mahdollisesti tämän näkyvyyden parantamiskampanjan seurauksena saimme myös enemmän valituksia ja näin äh, avasimme myös enemmän tutkintoja. Tutkintojen laajuus vaihteli huomattavasti. Haluaisin mainita vain kolme esimerkkiä, jotka ovat mielestäni edustavia tästä, äh, tästä toiminnasta ja toiminnan vaikutuksesta. Euroopan ulkosuhdehallinnon maksamattomien palkiottomien harjoittelujen lopettaminen. Tästähän valitti eh, nuori itävaltalainen, joka oli ollut palkattomassa harjoittelussa. Ja lisäksi eh, kielijärjestelyt julkisissa komission julkisissa kuulemisissa. Tästä oli valittanut ka- eh, espanjalainen kansalainen ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminta geenimanipuloidun maissin hyväksynnässä, hyväksynnässä. Tästä oli valittanut ranskalainen kansalainen. Nämä ovat mielestäni hyvin tärkeitä aiheita ja haluaisin vielä mainita kolme strategista tutkintaa neuvoston lainsäädäntötyön tilivelvollisuus, sitten vammaisten pääsy komission nettisivujen sisältöön, EU-virastojen se, miten EU-virastot kohtelevat yksittäisten lääkevalmisteiden valmistajia ennen kuin he hakevat lääkelupaa. Oikeusasiamiehen suositukset ehdottavat ratkaisuja ja näiden suositusten täytäntöönpanon, täytäntöönpanon aste on ollut 85 prosenttia. Me haluamme myös kertoa, että olemme parantaneet toimistomme tehokkuutta, jotta ja tämä on tärkeää, jotta voimme selättää tämän työtaakan, joka on lisääntynyt. Vuonna 2017 pystyimme toteuttamaan varojen käyttöasteen, joka oli 95 prosentin lisäksi. Teimme henkilökuntaresurssistrategian vuonna 2017 ja aloimme kehittää siihen liittyvää politiikkaa. Haluaisin korostaa ennen kaikkea häirinnän ennaltaehkäisy ja ennaltaehkäisy suojelustrategiaamme se suojelee kaikenlaiselta häirinnältä. Tätä jatkoimme vuonna 2018 nimitimme eettisen neuvonantajan ja tarjoamme koulutusta kaikille henkilökunnalle, jota voimme ennaltaehkäistä häirinnältä ja suojella, ennaltaehkäistä häirintää suojella siltä. Kaikille johtotason henkilökunnalle koulutus on pakollista. Tämä on meille erityisen tärkeää. Oikeusasiamies on lisäksi panostanut sukupuolten tasa-arvoon sekä johtoasemissa että hallinnon virkamiesten kohdalla tämä tasapaino on tärkeää. Lisäksi haluaisin korostaa, että olemme onnistuneet parastamaan tehokkuutta valitusten käsittelyssä. Tämä on tietysti päätoiminta ja tämä on seurausta syyskuun, vuoden, syyskuun 2016 alusta lähtien voimassa olleesta ohjesäännöstämme keskimääräinen valitusten käsittelyaika on vähentynyt 30 40 päivästä vuonna 2000 vuot, 266 äh, päivään vuonna 2017. Vuonna 2017 pystyimme päättämään 57 prosenttia kaikista tutkinnoista kuuden kuukauden aikana ja 85 prosenttia tutkinnoista 18 kuukauden aikana. Eli tämä on joka, jopa parempikin tulos kuin avainindikaattori. Avainindikaattorimme edellyttää. Positiivinen trendi on jatkunut tänä vuonna. Lopuksi tämän vuoden helmikuussa koeajan jälkeen, joka alkoi vuonna 2017 loppupuolella, aloitimme nopeutetun menettelyn, jotta voimme käsitellä nopeammin valitukset, jotka koskevat asiakorjoihin pääsyjä. Nämä ovat tärkeitä valituksia kansalaisille. Olemme tehneet arvioinnin tästä prosessista ja aiomme raportoida siitä asianmukaisesti. Lopuksi haluaisin vielä tiedottaa valiokunnalle siitä, että olemme vuonna 2017 antaneet ensimmäisen kerran hyvän hallinnoinnin palkinnon ja vuonna 2019 haluamme tämän palkinnon uudelleen jakaa. Ensi vuoden kesäkuussa tämä palkinnon jakotilaisuus järjestetään ja odotamme innolla hakemuksia tämän palkinnon saamiseksi kaikilta instituutioilta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Ja sitten herra Navets tietosuojavaltuutetun toimistosta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja että hän puhuu tietosuojavaltuutetun puolesta. Marian Sanchez Lopez on yksikön johtaja. Hän on kysymys, äh, hän on vastuussa HR- ja hallintokysymyksistä. Hän pitää huolta siitä, että meillä on kaikki järjestyksessä talossamme. Me olemme kaikkien pienin toimielimistä, joten yritän puhua kaikkein lyhyimmin tänään. Koska, no, me olemme pieni, mutta silti otamme kuitenkin budjettivastuumme yhtä vakavasti. Me yritämme toimia huolellisesti pienessä järjestössämme. Me teemme kolme asiaa. Ensinnäkin me valvomme henkilötietoja toimielimissä. Tämä tarkoittaa sitä, että me yritämme vahvistaa sen, että voidaan vahvistaa tietosuojakulttuuria Euroopan unionissa. Meidän täytyy olla esimerkkinä ja me olemme ottaneet tässä myös uuden tietosuoja-asetuksen huomioon, tai se otetaan käyttöön 11. päivä joulukuuta, jotta voimme pitää kiinni tietosuojavaatimuksista. Tämä on tärkeää kansalaisille. Toiseksi me myös annamme lainsäätäjille tukea näissä kysymyksissä. Me olemme saaneet 28 konsultaatiopyyntöä. 2018 vuonna tämä luku oli jo 61 ja toukokuussa 2019 eh, saamme uuden eh, hallintoelimen. Eli kaiken kaikkiaan vuosi 2017 on ollut siirtymä vuosi. Olemme tehneet kovasti töitä. Me olemme valvoneet myös Europolia, Euroopan FBIta. Ja me olemme valmistelleet sitä, että saamme uudet lailliset puitteet. Ja meillä me olemme siis perustaneet tämän uuden hallintoelimen, mikä oli valtava ponnistus meille. Niin kuin te näette tiedoista, jotka annoimme esittelijälle. Me olemme pitäneet kiinni kaikista vaatimuksista vastuuvapaudesta vuodelle 2016 ja me olemme pitäneet kiinni myös suosituksista, joita olemme saaneet tilintarkastajilta. Haluaisin lopuksi vielä sanoa sen, mitä sanoin myös aluksi. Me otamme vastuumme erittäin vakavasti ja me olemme erittäin ylpeitä siitä, että seitsemäntenä vuotta äh, peräkkäin äh, tarkastuslausumassa ei ole mitään huomautuksia äh, mitä tilien luotettavuuteen tulee. Joten kiitoksia ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Thank you for that. Uh, now we can go to... Kiitos. Nyt voimme sitten siirtyä esittelijän ajalla Sender. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää näitä kaikkia esityksiä. Talous- ja sosiaalikomitean osalta haluaisin onnitella Brunettia hänet. Hän on vasta 14. marraskuuta nimitetty uudeksi pääsihteeriksi. Halusin kysyä teiltä, kun te nyt peritte HRien budjetti sieltä, kun, ne, koska ajattelette nimittää uuden HR-ihmistä ja budjetista vastaavan pää, pääjohtajan. Sitten haluaisin kiittää tästä hyvästä koordinoinnista ja yhteistyöstä parlamentin kanssa – joissakin erityisen kiinnostavissa asioissa, jotka liittyvät sosiaalisiin kysymyksiin ja äh, muihin tällaisiin ovat auttaneet meitä halusin ja, ja auttaneet myös alueiden komitea. komitea. Ja sitten jäsen Koonin puolesta haluaisin todeta seuraava: Nämä kulut, jotka koskevat tietojärjestelmiä, ovat hyvin alhaisia 43 prosenttia tuntuu hänestä hyvin alhaiselta määrältä. Tämä ehkä liittyy myös parlamentin tekemään päätökseen. Halusimmekin kysyä teiltä, onko nyt jotain, mitä me voisimme tehdä, välittää viestejä eteenpäin. Olemme täällä, täällä vastuuvaliokunnassa, mutta – Tiedämme kyllä, että jos joskus liikaa nipistetään kuluja, niin siitä tulee vain lisää kustannuksia, koska se saattaa aiheuttaa ongelmia jatkossa ja järjestelmät heikkenevät. Kon on myös kiitollinen siitä, että on merkittävästi tilanne parantunut, niin kuin viimeksikin oli jo parantunut näiden matkakustannusten osalta ja CVD ja etu ristiriitoja koskevien ilmoitusten osalta. Sitten matkakustannukset, nehän ovat vähentyneet nyt 19,5 12,2 miljoonaan euroon. Tämä on vaikuttava leikkaus ja jos Brunetti haluaa, niin mielellään kuulemme kommentteja. Sen sijaan tämä käytännössääntökysymys ja sisäiset säännöt – annoitte vastauksen kysymykseen 51 ja se vaikuttaa pikemminkin pohdinnalta. Tekin viittasitte siihen, että on alkanut kiertää vaatimuksia, jotka liittyvät häirintätapauksiin. Ennen kuin nyt tähän menen sen enempää, niin halusin, että kertoisitte selkeästi, millä tavalla – talous- ja sosiaalikomitean jäsenet, jotka tulevat hyvin erilaista hallinnointikulttuureista, jotka eivät ole pysyvällä tavalla läsnä toimielimessä, vaan käyvät vain silloin tällöin paikalla, niin millä tavalla ajattelitte pureutua tähän ongelmaan, joka liittyy tähän hallintokulttuurikysymykseen? Sitten tämä kysymys 47 vastauksessa toteatte, että ei ole yhtään tapausta, joka olisi viety Olafiin. Me kuitenkin saimme AY-järjestöstä kirjeen, jonka mukaan olisi neljä avainta, avointa tapausta Olafissa. Voisitteko tästä vielä antaa lisätietoa? Sitten olemme havainneet, että kun ajatellaan näitä joustavia työntekomalleja, niin lähellä, lähinnä naiset ovat pyytäneet tällaista jousto, joustavaa työaikaa käyttöön. No, onko teille tapoja, joilla kannustatte miehiä ja isiä hyödyntämään tällaisia joustavia työaikoja ETSKssa? Sitten alueiden komitealle haluaisimme kiittää teitä ja onnitella hyvästä yhteistyöstä. ja myös TSKn kanssa. Haluaisimme todella kiittää yhteistyöstä parlamentin kanssa. Kysymys vain, vieläkö on yllä tällainen vaihto tai tällainen henkilökunnan siirto menettely komiteasta EPRssään parlamenttiin vai onko tilanne jo lopullinen? Sitten naisten miesten tasa-arvosta. Tilanne on heikentynyt hallinnointipuolella on vähemmän naisia kuin ennen. Sopimus, sopimus sopimussuhteista henkilökuntaa sen sijaan on huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, Ja niin millä tavalla tämä vaikuttaa ilmapiiriin ja työmäärään. Sitten halusimme tietää, miten täytäntöön pannaan lokakuun 23. päivä annettu tuomioistuimen päätös, joka koskee entistä tarkastajaa. Millä tavalla tätä päätöstä Brunetti alkoi toteuttaa? Sitten eh, oikeusasian naiselle haluaisin ensinnäkin onnitella häntä. Meillä on täällä pääsihteeri paikalla. Tervetuloa tänne. kun ajatellaan näitä suosituksia ja oikeusasiamiehen toimia, niin ne ovat koko ajan näkyvämpiä, niillä on paremmat vaikutukset myös. Toimielimessä on myös merkittävästi noussut e-, etätyön ja joustavan työajan käyttö. Onko tilannetta jo arvioitu näiden järjestelyjen osalta ja millä tavalla muiden toimielimiä tässä asiassa voitaisiin neuvoa? Olemme myös seuranneet tarkkaan näitä strategisia tutkimuksia, jotka koskevat eh, tilojen saattavuutta ja Brexitin vaikutuksia. Edelleen olemme nähneet, että sopimussuhteisten ja harjoittelijoiden työn, siis sopimussuhteisten työntekijöiden ja harjoittelijoiden määrä on noussut, jolloin työsuhteista on tullut epävarmempia ja miten tämä liittyy työmäärään. Niin liittyykö tämä mahdollisesti henkilökunnan vähentymiseen, koska jos näin on, niin en usko, että suunta on hyvä. Sitten Euroopan tietosuoja valtuutetusta on hyvä, että tässä on nyt budjettia lisätty 21 prosentilla. Tähän liittyy uudet valtuudet ja uusi tietosuojalainsäädäntö ja henkilösuojat asiassa. Eurooppahan tässä toimii johtajana, että on oikein tärkeää. Sillä on aivan maailmanlaajuisia vaikutuksiakin. Puhun tässä todella tietosuoja-asetuksesta. Haluaisin tietää, millaisia haasteita budjetin hallin, tämän kasvaneen budjetin hallinnoinnissa on nyt sitten ollut. Edelleen tietosuojavaltuutettu on tukenut eurooppalaisen tietosuojakomitean perustamista. Haluaisimme tietää, mikä on tämän uuden komitean tehtävä ja tuleeko se olemaan edelleen eurooppalaisen tietosuojavaltuutetun vastuulla. Ja sitten haluaisin vielä pyytää luetteloa koskien työmatkoja ja kilpailuja. Suuret kiitokset. Thank you. Let's move straight to the shadow rapport. Siirrytään se suoraan varjoesittelyihin ja muihin kollegoihin, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Ensiksi kaksi minuuttia herra Salafrankalle. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Alueiden komiteassa ja ETSKssa näistä on annettu paljon kertomuksia ja kokouksia. Yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa on tiivistynyt. Haluaisin sitten jotakin kysymyksiä, jotta voisin jotakin sieltä selventää. Budjetin käyttöaste ETSK on tapauksessa on laskenut. Se oli vuonna 2016 97,2 ja viime, ja viime vuonna 96,1. Saisinko tähän selvityksen? Kysymys 10. Brexit-vaikutukset emme saa lukuja ja vastaus on hyvin epäselvä. Uskon, että aika helposti voisi saada tässä lukuja koskien brittijäsenten matkakustannuksia. Sitten kysymys 23, burnout-tapaukset. Siihen ei ole kunnolla vastattu. Uskomme, että stressitasot kuitenkin pitäisi olla lääketieteestä todistettu. Sitten energiakustannukset ja vuokrat, kulut. AK ja ETSK osalta annetaan kulut yhdessä. Ehkä energiatehokkuuden osalta tämä vielä voidaan hyväksyä, mutta vuokrakulut olisi eriteltävä. Sitten oikeusasiamies kysymys 29 etätyö. Voidaanko erottaa naisia ja miehiä koskevat tiedot? Haluaisin täsmällisemmän vastauksen. Sitten Eurooppalainen tietosuojavaltuutettu. Heillä ei olisi teknisiä til- mahdollisuuksia ne tilastoida sairaslomista ja sanotaan, että tämä tehdään käsiin ja on ryhdy, ollaan aloittamassa ja siis järjestelmän käyttöä. Haluaisin tietää, mitä vaikeuksia tämän järjestelmän käyttöön on liittynyt. Kiitoksia. Thank you. Uh, next is Mr. Kiitos. Seuraavaksi herra Klints. Kiitos. Kysymys äh, talous- ja sosiaalikomitealle sen kollega Aila Senner jo esittikin, joten en toista sitä. Siirryn alueiden komiteaan. Alueiden komitea on puhunut äh, yhdistyneen puhunut Brexitin kustannuksista. Ensi vuonna ne olisivat 373 000 ja vuonna 2020 576. Miten nämä laskelmat on tehty sitten? Alueiden komitean työilmapiiriä on arvioitu negatiivisesti. Haluaisin myös mainita yksittäisen tapauksen, Robert McCoyn tapauksen. Äh, tämä henkilö komitean painostuksesta äh, e- erosi työstään monia vuosia sitten. Tämä on johtanut monien kanteisiin ja nyt kolmannen kerran herra McCoy on tuomioistuimen edessä voittanut tapauksensa, eikä alueen komitea siltikään ole valmis hyväksymään tätä päätöstä, äh, niin kuin ehkä odotetaan, että siis pyydettäisiin herra McCoylta anteeksi ja tunnustettaisiin hänen statuksensa, joten haluaisin tietää, mikä on alueiden komitean viimeisin kanta tähän ja miten se aikoo toimia. Sitten oikeusasianainen. nainen tässä puhutaan työmatkoista, työmatkoista, matkoilla myös kertoo työstään, miten usein näitä matkoja tehdään ja miten, mitkä niiden kustannukset ovat. Ja sitten tietosuojavaltuutetun, tietosuojavaltuutetun vastauksessa sanotaan, että 60 000 euroa on mennyt markkinointi- tai tiedotusmateriaaleihin. Minkälaista materiaaleja, minkälaisista materiaalista tässä on kyse ja kuka nämä maksaa? Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi herra De Jong. Kiitos puheenjohtaja. Ensin menettelytapaan liittyvä huomio. Pyytäisin, että sihteeristö kirjaa ylös sen, että minä haluaisin keskustella tästä seuraavassa koordinaattoroiden kokouksessa, koska mielestäni me emme, meillä ei ole aikaa käydä tarpeeksi syvällistä keskustelua täällä. No sitten alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea ensinnäkin näkyvyys ja sitten tehokkuus toisaalta. Mitä näkyvyyteen tulee, niin täällä on paljon halukkuutta ja tarmoa siihen, että toimielimistä tulisi näkyvämpiä, mutta kaksi kysymystä. Ehkä voisin saada kirjallisesti vastaukset kohtaisempaa tietoa siis, mitä paikallisiin toimiin tulee TSKn kohdalla. Haluaisin kuulla enemmän myös enemmän siitä, mitä TSK ja alueiden komitea ovat tehneet sen eteen, että kansalaiset voisivat vierailla Brysselissä. Eli on puhuttu matkailun nähtävyyksiä, mitä parlamenttiin tulee esimerkiksi menestyneet jäsenet voisivat tässä olla mukana. Ja mitä nämä kaksi komiteaa aikovat tehdä, jotta nekin olisivat houkuttelevampia Brysselissä? Mitä alueiden komiteaan tuli? 180 vuoropuhelua 110, 110 alueella. No hyvä, mutta komissio on nämä kuitenkin järjestänyt. Ja mikä tässä oli sitten alueiden komitean lisäarvo? Jos ei, niin haluaisin tästä saada sitten lisätietoa mielellään kirjallisesti. Sitten tehokkuus. TSK käyttää tällaisia tehokkuusindikaattoreiden alueiden komitealla. Tällaisia ei ole. Mm, miksi tässä on tällainen eroavaisuus ja haluaisin tietää, mitä ovat nämä uudet indikaattorit indikaattorit sitten tarkkaan ottaen. Kiitos. Thank you, uh, Kiitos kollegat. Ennen kuin annan puheenvuoron takaisin pääsihteerille, jotta he voivat vastata, haluaisin vielä itsekin esittää kysymyksen. Tämä menee alueiden komitealle ja talous- ja sosiaalikomitealle. Kysymykseni koskee aihetta, jotka, jonka kollegat ovat ottaneet jo esille, nimittäin Brexit Brexit on ollut paljon mielessäni viime aikoina. Voisitteko kertoa minulle, oletteko käyneet keskusteluja suhteiden säilyttämisestä yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jos yhdistynyt kuningaskuntaa lähtee unionista. Eli alue- ja paikallisviranomaiset yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä alueen komitean kohdalla ja sitten talous- ja sosiaalikomitean kohdalla kyse on suhteesta kansalaisyhteiskuntaan. Eli miten aiot ylläpitää näitä suhteita, jos yhdistyneet kuningaskunta eroaa. Nyt sitten vastaukset ensiksi talous- ja sosiaalikomitea. Kiitos. Yritän vastata kysymyksiin niitä tuli paljon, joten pyydän anteeksi, jos unohdan vastata joihinkin. Ensiksi rouva ajalla Senderille. Täällä tuli kommentti kulujen vähentämisestä jäsenten matkojen yhteydessä. Me olemme vastanneet tähän kirjallisesti. Jos ja me olemme siis pystyneet vähentämään näitä kuluja, mutta emme merkittävästä, mutta kuitenkin 500 000 eurolla. Se on kuitenkin merkittävää. Me, meillä on liian vähän investointeja IT-järjestelmiin. Ja tässä vuoden 2017 vastuuvapausmenettelyssä menettelyssä me olemme tämän sanoneetkin ja nyt haluaisimme tämän vuoden lopulla käyttää muista budjetin kohdista ylijääneitä varoja tähän. Ja sitten jäsenet itse ja mitä teemme, jotta voimme ennalta ehkäistä häirintää Kuten sanoin, meillä on hallinnon tasolla järjestelmä. Lisäksi olemme, me olemme aloittaneet tiedotus- ja koulutuskampanjan, ja näin voimme äh, levittää tietoa siitä, miten voidaan tehdä tällaisessa monikulttuurisessa työympäristötöitä. Eli todellakin tiedotuskampanjamme jatkaa, sitä jatketaan myös vuoteen 2020 asti. Yksi kysymys koski Olafia näissä Näissä tässähän oli kyse häirinnästä vuodesta 2017, mutta vuonna 2000, vuodelle 2018 nämä häirintätapaukset koskevat vuotta 2018. Vuonna 2017 niitä ei ollut, näitä Olafin tutkintatapauksia, ja tietysti me emme sulje pois mitään vaihtoehtoja näissä tapauksissa. Toinen kysymys koski sitä, miten voitaisiin lisätä osallistumisastetta, siis että myös miehet käyttäisivät paremmin näitä joustavan työajan malleja. No, tämä e, johtuu myös siitä, että meillä on kaksi kolmasosaa naisia henkilökunnassamme ja vain yksi kolmasosa miehiä, mutta kyse on ehkä myös tietoisuuden lisäämisestä. Lisäksi lisäksi me tarvitsemme tietysti aikaa, että voimme löytää nämä sijaiset mahdollisimman nopeasti. Sitten herra Salafranka esitti kysymyksen varojen käyttöasteesta viime vuonna tiettyjä toimia peruutettiin ja tämä johti näihin vähennyksiin, mutta kuitenkin käyttöaste on edelleen melko hyvä. Totta kai me tarkkailemme tilannetta, jotta pääsemme mahdollisimman hyvään tulokseen näiden summien kohdalla, jotka olemme saaneet budjettiviranomaisilta. Sitten Brexit tiettyjä tietoja meillä ei ollut näissä kirjallisissa vastauksissa. Me arvioimme, että että kulujat, kulut vähenevät noin 320 000 euroa. Tämä johtuu siitä, että brittijäsenet lähtevät vuoden 2019, eli myös täysistuntokustannukset vähenevät. Ja lisäksi meillä on tietty IT-korvaus, mm, joka maksetaan jäsenille, ja sekin tietysti vähenee. No burnout, sitten tämä on kysymys, joka meitä huolestuttaa paljon. Me, me teemme yhteistyötä myös äh, terveyden, työterveysyksikön kanssa burnout on joskus vaikea havaita, mutta me kyllä olemme yrittäneet listata tietoisuutta ja ennen kaikkea tiedottaa niille henkilöille, jotka ovat suurimmassa vaarassa. Me olemme vuonna 2016 jo aloittaneet kampanjan ja aloitamme uuden tutkimuksen ensi vuonna, jotta saamme enemmän tarkempaa tietoa tästä hyvin merkittävästä ongelmasta eli loppuun palaamisesta. Herra De Jong esitti kysymyksen tästä Going Local-kampanjasta ehkä voimme kirjallisesti vastata tähän tarkemmin. Näin voimme säästää puheaikaa muutaman minuutin, sillä vaikka ei nyt ole paljon. Entä sitten näkyvyys? Kysyttiin, miten voimme parantaa sitä. No, meillä on esimerkiksi Eurooppa-päivä ja alueiden komiteakin tästä puhui. Ja mm, meillähän on, me olemme äh, Schumannin ja Luxemburgin aukion välissä. Me saamme noin 8000, tai vastaan noin 8000 vierailija per vuosi. Sitten meille esitettiin vielä kysymys suhteista yhdistyneeseen kuningaskuntaan siinä tapauksessa, että 29. maaliskuuta 2019 todellakin yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU-sta. Meillä on työryhmä, joka tutkii näitä hallinnollisia näkökohtia tässä tapauksessa ja myös tulevia suhteita. Ja aivan äh, selvää on, että mm, odotamme, mm, mm, otamme tässä huomioon myös poliittisten päätöksentekijöiden ö, halun pitää yllä suhteita yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämän jälkeen vielä esityslistan kohtaan. Nyt haluaisin, että loput kolme pääsihteeriä käyttäisivät viisi minuuttia puheenvuoroa. Alueiden komitea ensiksi. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti Rovaila Sendel. Mitä henkilöstöön tulee, niin me emme olen palkanneet lisää, koska, koska 34 siirrytty EP, EPRS. No sitten sukupuolten välinen tasa-arvo, mutta meillä on kuitenkin strategia käytöstä ennen kaikkea toimiva hallinto. Kaikilla yksiköillä on johtaja. Me olemme tässä kyllä järkeistäneet kaaviota. No, minä en tässä nyt prosentteja ehdi käymään läpi, mutta mitä kokonaishallintoon tulee, niin me olemme tässä keskiarvossa suunnilleen, mitä muihin toimielineen tulee. Mitä toimivaan toiminnallisen hallinton tulee, niin siis tässä olen yli 50 prosentin. Mitä sopimusmäärin tulee, ne ovat lisääntyneet ja tämä liittyy lähinnä turvallisuuskysymykseen. Ja nämä liittyvät myös mm, rakennemuutoksiin. Ja tässä haluttiin nyt myös tarjota pitempiä sopimuksia. No sitten seuraava kysymys. Haluaisin painottaa, että alueiden komitea niin kuin tuomioistuimen päätöksistä käy ilmi, on toimeenpannut niitä ja tulee tulevaisuudessakin niin tekemään. Ja voin vakuuttaa, että tämä McCoy-tapaus tullaan saattamaan päätökseen ja tässä tullaan myös kunnioittamaan henkilöstösääntöjä. Me olemme analysoineet tuomioistuimen päätöksen ja 4.12. sitten tullaan vetämään siitä johtopäätökset. No tässä oikeastaan kaikki. Edustaja Aila Senderin kysymykset sitten, edustaja Sala Frankka. No, mitä burnout-tilanteeseen tulee, se ei tietenkään ole mikään ideaalitilanne. Yksikin tapaus on liikaa. Tällä hetkellä niitä on seitsemän. ja me yritämme puuttia tähän koulutuksella ja niin edelleen. Toki myös sitten ennaltaehkäisyn kautta. No sitten palaamme näihin ö, vuokralukuihin sitten myöhemmin. Minulla ei ole niitä tässä edessäni. Sitten edustaja Klints, eli Brexit-laskelmat. Nämä liittyy 24 jäsenet, jotka lähtevät. Se koskee tietysti myös matkakuluja, toimistokuluja ja niin edelleen, joita sitten ei enää ole saatavilla. Henkilöstön kysymykset. Toki tämä on asia, jota käsitellään jatkuvasti, mutta vuonna 2017 oli ensimmäinen tyytyväisyyskysely ja tyytyväisyyden taso oli korkea. Ja se oli korkeampi kuin keskiarvo muissa toimielimissä, mutta toki on alueita, joissa meidän täytyy vielä parantaa toimia. Ja tästä syystä meillä on myös haastatteluja ja seuraamme tilannetta ottaen huomioon, mitä meille on tiedotettu. Edustaja De Jong, näkyvyys. No, olen erittäin tyytyväinen tästä kysymyksestä, koska se näyttää se, että meidän täytyy tiedottaa teille asioista paremmin. Tämä on erittäin tärkeää ja haluaisin alaviota tämän punaisella, jos sallitte. Eli 180 tapahtumat meidän tapahtumia, yksinomaan meidän tapahtumia. Tämä on erittäin tärkeää. Me olemme saavuttaneet 40 000 kansalaista aivan yksin. Ja todiste tässä, herra de Jong, eli meidän paperimme. Mielelläni annan sen teille. Tämä ei näytä ainoastaan sitä, että meillä on ollut tapahtumia, vaan myös mikä niiden seuraukset ovat olleet. Olen allekirjoittanut kirjeen kaikkien toimielinten pääsihteereille, josta he jotta nämä myös lähetettäisiin eteenpäin. Herra Tuskia on myös tiedotettu tästä. No, mitä me voimme tarjota vierailijoille? Me emme ole rikas toimielin, meillä ei ole mitään hienoa museota. Anteeksi no vaan, jos nyt budjetti olisi isompi, niin ehkä sitten sekin olisi mahdollista. Mutta meillä on muuta. Ensimmäisenä toimielimenä me olemme aloittaneet virtuaalivierailut ja myös online-koulutusta, aluepolitiikasta, demokratiasta ja niin edelleen. Siinä me teemme jatkuvaa koulutusta ja ensimmäinen toimielin siis, joka on näin toiminut. Vuosittain meillä on 14 000 vierailijaa ja mielestäni tässä käydään hyvää tietojen vaihtoa. Sitten varapuheenjohtajan kysymys. Meillä on Brexit-ryhmä, me olemme läheisessä yhteistyössä, me olemme olleet Irlannissa, rajalla me olemme olleet Skottiparlamentissa, eli tässä on kyllä huomattava haaste alueille, koska kansallisella tasolla on ongelmia ja meidän täytyy toimia tässä. Eli alueellisella tasolla täytyy toimia tehokkaammin, jotta sitten aluetasolla voidaan saada kompensoitua näitä kysymyksiä. On välineitä, on tehty papereita, ja on mahdollisuus kehittää rajat ylittäviä toimielimiä tai tahoja. Ja me tarvitsemme, tai meillä on intensiivistä vuoropuhelua ja me olemme myös analysoineet asymmetrisiä vaikutuksia alueille ja tietysti myös pääneuvottelijan olemme olleet yhteydessä, joten tämä on kyllä otettu huomioon. Kiitos. Thank you for that. Kiitos tästä. Ja jos voisitte minullekin lähettää tämän asiakirjan, niin olisin kiitollinen kyllä siitä. Seuraavaksi Euroopan aikasasiamies. Kiitos puheenjohtaja. Yritän vastata näihin eri kysymyksiin. Ehkä voin yhdistellä niitä hieman. Ja totta kai voin vastata valiokunnalle ja jäsenille ähm, ja antaa vielä lisätietoja kirjallisesti siis ja eri, eri lukujakin. Etätyö ja joustavat työajat. Olemme ottaneet vuonna 2017 uusia sääntöjä käyttöön. Tämä on ollut menestys. Olemme pystyneet takaamaan näin perheen ja työn yhdistettävyyden. Jo näitä vaihtoehtoja on käytetty laajalti. Uusi järjestelmä on myös lisännyt oikeusasiamiehen toimiston joustavuutta pystyä hallitsemaan poissaoloja. Joustavan työajan ja etätyön vaihtoehtojen käyttöasteet naisten ja miesten kohdalla. No näissä, tässä kohtaa tämä heijastelee sitä, kuten muidenkin toimielinten kohdalla, e, että meillä on aivan kuin uudenlainen työvoima tullut, nimittäin meillä on enemmän naisia. Oikeastaan jatoaste on sama naisten ja miesten kohdalla, mutta absoluuttisesti katsottuna naiset käyttävät enemmän joustavaa työaikaa ja etätyötä pelkästään siitä syystä, että naisia on enemmän, mutta olen myös valmis antamaan teille nämä tarkat luvut. Sitten sopimussuhteiset eh, henkilöt ja niin heidän uramahdollisuutensa. Oikeusasia nainen tietysti haluaa saada eh, enemmän näkyvyyttä, korkeampaa profiilia eh, sitä eh, sen itsensä takia, vaan sen takia, että näin voidaan tavoittaa enemmän eurooppalaisia kansalaisia. Siksi me olemme lisänneet päätoimintamme, nimittäin tutkintoja ja strategisia tutkintoja, ajankohtaisia tutkintoja, ja meillä on rajalliset resurssit. Kuten sanoin, aloitin pääsihteerinä tämän vuoden ensimmäinen syyskuuta. Voin, var, voin taata valiokunnalle jäsenelle, jäsenille, että katson tarkkaan henkilöstötaulukkoa ja jokaista virkaa ja mm, olen jo sopinut oikeusasiaan naiselle, että tarkasti hänelle raportoin analyysistäni, eli jos huomaan joitakin oikaisun tarpeita, niin kyllä puhun ään, tästä oikeusasianaisen kanssa. Olen myös valiokunnan käytettävissä, jotta voimme jatkaa keskustelua tästä. Sitten oikeusasianaisen työmatkat. Palaisin tähän toistuvaan, toistuvasti ylös tulevaan, esille tulevaan aiheeseen. Me olemme pieni instituutio, joka yrittää edelleen parantaa näkyvyyttään ei siksi, että se haluaa sinällään olla näkyvää, vaan siksi, että yritämme tavoittaa kansalaiset. Oikeusasianaisen työmatkat liittyvät juuri tähän. Ne ovat tapa saada yhteys kansalaisiin vaikuttajien kautta työmatkat on nähtävissä verkkosivustolla, ovat nähtävissä verkkosivustollamme ja olen valmis antamaan teille yksityiskohtaisempia tietoja. Kiitos paljon. Thank you. Kiitos. Sitten seuraavaksi tietosuojavaltuutettu, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. Very briefly, uh, first of all, many... Kiitos. Kiitokset ystävällisistä sanoista. Edustajat Alessander ja Salafranca, te mainitsitte to- toimielimemme kasvun. Tämä on tietysti tärkeää, koska tietosuojan merkitys kasvaa. Me kiitämme tämän valiokunnan tuesta ja muidenkin tuesta, että me olemme saaneet tarvittavat määrärahat. Meidän pitäisi heijastella samaa kasvua kuin kansallisella tasolla Tietysti tämä ei ole tarpeeksi, mutta meidän täytyy nyt kuitenkin tyytyä tähän, koska paikallisten tietosuojaviranomaistenkin täytyy tyytyä, niin meidänkin täytyy, mutta meidän, me olemme kuitenkin tyytyväisiä niihin määrärahoihin, joita me olemme saaneet. Te, tämän uuden komitean, tietosuojakomitea, me olemme syntyneet siis direktiivin kautta. Meillä on kansallinen, kansallista lainsäädäntöä, joka toteutetaan kansallisella tasolla. Uuden asetuksen kautta meillä on sitten eurooppalainen laki, jota tulisi noudattaa Euroopan tasolla. Ja meidän tulisi sitä käsitellä Euroopan tietosuojavaltuutetun siis, mutta tässä ei kuitenkaan haluttu ottaa tätä askelta, eli luotiin uusi taho, joka sitten koordinoi kansallisia tietosuojavaltuutettuja. Mutta jotta tässä on myös eurooppalainen ulottuvuus, niin tämän komitean äh, sihteeristö on sitten meidän alainen. Eli tässä myös äh, säästetään rahaa ja saadaan aikaiseksi synergiaa tämän uuden tahon ja meidän välillä. No sitten edustaja Sala Frankka tästä CISPER-moduulista. Tämä on tästä HR-raportointia, eli siinä prosessoidaan tietoa, eli komissio ei halunnut meidän kanssamme keskustella teknologiasta, jossa prosessoidaan henkilökohtaisia tietoja, mutta kuitenkin me olemme nyt saaneet tämän uuden mallin meillä tulee perjantaina olemaan kokous, jossa keskustellaan tämän uuden moduulin toimeenpanosta. Joten olen vakuuttunut, että me voimme sitten antaa tarkempia tietoja. Kiitos. Thank you for that. Kiitos tästä. Näin saimme päätökseen tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Kiitos kaikille pääsihteerille ja äh, varapääjohtajalle. Nyt voimme siirtyä sitten esityslistan kohtaan kuusi. Yhteisyritysten vastuuvapaus 2007. Valitettavasti meillä on, täs, meillä on tälle kohdalle vain 40 minuuttia, sillä kello 12 meillä alkaa yhteiskokous budjettivaliokunnan kanssa. Jos lähdette nyt, voisitko lähteä hiljaa, jotta voimme aloittaa heti seuraavan esityslistan kohtaan, kohdan käsittelyn? Okay, I, I'm going to start the next... 30 sekunnin kuluttua aloitamme seuraavan esityslistan kohdan käsittelyn. Jos haluatte lähteä salista, lähtekää nyt. Colleagues, if you are leaving, could you, could you please... Kollegat, jos aiotte lähteä, voisitko lähteä nopeasti, jotta voimme aloittaa seuraavan kohdan käsittelyn? Okay, let's, uh, Kiitos. Aloitetaan seuraavan kohdan käsittely, yhteisyritysten vastuuvapaus. Ensinnäkin tilintarkastustuomio istuimen jäsen Rova Galpelch saa puheenvuoron. Tervetuloa tänne äh, talousarvion valvontavaliokunnan Olette entinen parlamentin jäsen. Te saatte nyt puheenvuoron ensiksi. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että minulle on suuri ilo olla täällä Euroopan parlamentissa, nyt kun jo yli vuoden olen ollut täältä poissa. On hieno nähdä tuttujen kollegoiden kasvot täällä. Mitä tulee näihin yhteisyrityksiin, vuonna 2017, niin kuten joka vuosi me olemme tehneet tarkoituksen ja antaneet lausumat tilin luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjen mukaisuudesta. Me kaikki tiedämme, mitä yhteisyritykset ovat. Ne ovat yksityisen ja julkisen sektorin EU-kumppanuuksia teollisuuden eh, tutkimusryhmien jäsenvaltioiden kanssa. Niillä on tärkeä rooli EUn tutkimuspolitiikan toteuttamisessa. Vuonna 2017 yhteisyritysten budjetti oli 2,1 miljardia euroa verrattuna 1,8 miljardiin euroon vuonna 2016. Tämä on noin 2 prosenttia EUn talousarviosta. Kuten tiedätte, EUn varainhoitoasetuksen mukaisesti tilien luotettavuuden tarkastaminen on ulkoistettu ulkoisille tilintarkastusyrityksille kaikkien yhteisyritysten kohdalla. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut näiden ulkoisten tilintarkastus toimistojen työn ja me olemme saaneet riittävän varmuuden siitä, että voimme käyttää tätä työtä perustana oman tarkastuskertomuksemme laatimisessa. Eli mitä tulee tilin luotettavuuteen vuonna 2017 kaikkien yhteisyritysten tilit antoivat olennaisilta osiltaan luotettavan kuvan niiden taloudellisesta tilanteesta sekä toimintuloksista ja rahavirroista. Näin siis tilintarkastustuomioistuin pystyy antamaan myönteisen lausuman kaikkien yhteisyritysten kohdalla tilien perustana olevien toimien kohdalla voidaan sanoa, että ne olivat laillisia ja sääntöjen mukaisia olennaiselta osiltaan paitsi Excelin kohdalla. Kuten viime vuosina me olemme antaneet huomautuksia sisältävän lausuman Excel-yhteisyrityksestä, koska kansalliset rahoitusviranomaiset eivät ole käyttäneet yhdennettyä metodologiaa. Kuitenkin tämä ongelma liittyy vain FP7-maksuihin. Horisontti 2020-ohjelman kohdalla jälkikäteistarkastukset hoidetaan komission yhteisessä tarkastusyksikössä. Meidän pitäisi myös muistaa, että FP7 on loppumassa ja näin tämä ongelma katoaa tulevina vuosina. Kuten vuonna 2016 me olemme laatineet lisätietokappaleen, Fusion for Energy-yhteisyrityksen osalta tilintarkastustuomioistuin ottaa huomioon, että siellä on yritetty parantaa hallintaa ja valvontaa, mutta me halusimme kiinnittää huomiota lisäkustannusten riskiin ja myös viivästysten tulon riskiin ITER-hankkeen toteutuksessa. Vuonna 2017 komissio päätti loppuarviointinsa FP7-ohjelmasta ja sen yhteisyrityksestä ja väliarviointinsa Horisontti 2020-ohjelman yhteisyrityksestä. Yhteisyritysten suoritus oli myönteinen, mutta tuli myös jo, joitakin suosituksia, joten jokainen yhteisyritys on laatinut toimintasuunnitelman, jota on aloitettu panna täytäntöön vuonna 2018. Vuonna 2018 rahoitustarkastuksen äh, puitteissa tilintarkastustuomioistuin aikoo tarkastaa myös nämä toimintasuunnitelmat. Horisontti 2020 ja FE7 ohjelmassa yhteisyritykset ovat saavuttaneet 22 prosentin käyttöasteen keskimäärin FP7 ja 23 prosentin käyttöasteen horisontti 2020. Yhteenvetona siis meidän tarkastuksemme on tullut positiiviseen tulokseen, kuten viime vuosina me olemme tyytyväisiä siihen, että yhteisyritykset ovat ryhtyneet oikaistoimien aikaisempien vuosien suositusten pohjalta. Me olemme kerittäneet huomiota esimerkiksi budjetti- ja rahoitushallintoon sisäisiin tarkastuksiin ja maksujen vipuvaikutukseen. Johtopäätöksenä siis vuoden 2017 kohdalla olemme antaneet kahdeksan myönteistä lausumaa, tilin luotettavuudesta yhden huomatuksen sisältävän lausuman Excel-yhteisyrityksen toimien laillisuudesta ja sääntöjen mukaisuudesta ja yhden lisätietokappaleen Fusion for Energy-yhteisyrityksestä. Kiitos. Kiitos tästä raportista. Jotta voimme säästää aikaa, niin voisin toimia seuraavasti. Sen sijaan, että otamme nyt yhteisyritykset, niin otamme ensiksi esittelijän kommentit. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti ja puhua yleisellä tasolla, koska Varmasti näitäkin tarvitaan. Ja sitten minulla on neljä kysymystä, jotka ovat kaikille yhteisyrityksille. Ensinnäkin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta siitä, että näitä yhteisyrityksiä koskeva kertomus on parempi. Se on todella kattava ja tiivis, joten suuret kiitokset tästä työstä. Haluaisin myös kiittää yhteisyrityksiä erittäin hyvästä työstä, joka on edistänyt EUn tutkimusagendaa yleisesti ottaen. Tärkeää on myös se, että haluaisin onnitella komissiota. Meillä oli, oli erittäin laajat tiedot väliarvioinnista koskien yhteisyrityksiä, jotka toimivat Horisontti 2020-ohjelman alla. Kiitoksia tästä loistavasta eh, tietopohjasta, koska se on meidän pohjamme näyttöä varten kun arvioidaan, mitä lisäarvoa Euroopalle on tullut näistä ensimmäisenä listalla, niin on aina tutkimus, innovointi ja koulutus. Horisontti 2020 ohjelma, samoin kuin sitä edeltävät ohjelmat ja sen seuraajat osoittavat, että, että kun yhdistetään rahat, tieto, taidot ja liikkuvuus, voidaan tulee vahvistaa eu ja tehdä siitä globaalit toimia. Olen yhtä mieltä siitä, että yhteisyrityksien avulla saadaan talouskasvua ja työpaikkojen luomista EU:ssa. kiitokset tästä. Horisontti 2020 alla yhteisyritysten rakenne ja kyky liikkua ja muuttaa eri sektoreiden teollisuusalojen näkymiä ja toimia joskus epätodennäköistenkin sidosryhmien kanssa yhteistyössä on mielestäni suuri saavutus. Minusta meidän kaikkien olisi ymmärrettävä tämän, arvon, tämän työn arvo. Olen iloinen, kun yhteisyritykset ovat saaneet mukaan sekä yksityisen että julkisen sektorin resursseja, ja niistä on tulossa myös alansa johtajia. Kuten toimistojen mainitsi, nämä ovat merkittäviä saavutuksia, mutta molemmat asiantuntijaryhmät edellyttävät, että vielä laajemmat sidosryhmät otettaisiin mukaan joko hallinnointirakenteisiin tai näihin hank- Konsortioihin Haluaisinkin pyytää ensin yhteisyritysten edustajia täällä siitä, onko tällainen teollisuuden ja jäsenvaltioiden muiden sidosryhmien vahvempi osallistuminen, erityisesti pk-yritysten osallistuminen enemmässä määrin mahdollista yleisesti ottaen. Voisiko parempi verkostointi yhteisyritysten ja näiden konsortioiden kanssa – parantaisi lisäarvoa. Kuinka suhtaudutte tähän sidosryhmien laajempaan käyttöön? Tuloksellisuus ja lisäarvo ovat minulle tärkeitä, että koskaan yllätys siitä, että puhun näistä asioista. Näin ollen en tule keskittymään näihin jäännösvirhetasoihin 0,2 prosenttia ja pieniin puutteisiin julkisissa hankinnoissa tai heikkoiksiin hallinnon puolella. Toisin kuin seitsemässä puiteohjelmassa olen iloinen, kun tässä on nyt otettu kolme avainen tuloksellisuusindikaattoria käyttöön tässä Horisontti 2020 ohjelmassa, jolla mitataan vaikutuksia ja ymmärretään strategiset haasteet päätöksentekijöiden, sidosryhmien ja hallinnon kulmasta ja myös oikeutetaan tuki yhteisyritysvälineille. Ymmärrän kyllä näiden KPI-indikaattoreiden parempi arviointi ei ole vielä mahdollista, mutta – haluaisin nähdä ne lähitulevaisuudessa. Minusta on tärkeää, että meillä on parempi ymmärrys näistä KPI-indikaattoreista. Toivon, että esittelette meille tulevaisuudessa todellisia lukuja ja tuloksia. Olen kuitenkin hieman huolissani, kun ajatellaan tätä väliarviointia. Projektikoordinaattorit totesivat, että vain 34 prosenttia hankkeista täysin saavuttivat tavoitteensa – tai ja tuottavat odottamattomia tuloksia, vaikkei kaikkiin saavutettuihin tavoitteisiin päästykään, jotka on liitteessä mainittu lähes puolet. 48 prosenttia saavuttivat suuremman osan tavoitteista. Jotakin pieniä poikkeamia siinä oli. Haluaisin sekä komissiolta että yhteisyrityksiltä kysyä, missä ovat esteet, miksi ei tavoitteisiin päästä – Voitaisinko kehittää vielä parempia hallinnollisia puitteita ja, ja näin kopei indikaattorin kautta voitaisiin paremmin mitata näitä tuloksia, auttaisiko tämä, mitä tälle ongelmalle mahdetaan. Kuten tämän kertomuksessa todetaan, vuoden 2017 lopussa komission yhteinen 2020 kentähallinnointi ja valvontavälineet eivät antaneet välineitä yhteisyritysten korvauksia ajatellen. Kysymys komissiolle on itsestään selvä. Koska tämä väline, joka on mainittu, koska se on valmiina ja toimintakunnossa? Ja vielä viimeinen kysymys, vaikka se vähäisin. Olen saanut tiedon siitä, että viimeisin asetus ei suosi tiivistettyä yhteistyötä yhteisyritysten välillä, joka voisi lisätä tehokkuutta ja lisäarvoa kehittämällä synergiaa ja resurssien jakamista, tietotaidon jakamista, kokemusten jakamista. Esimerkiksi yhteisyritysten eh, innovointien jakaminen tai yhteiset, eh, yhteiset eh, hakemukset. Todella halusin kysyä mahdollisesta tiivimmästä yhteistyöstä. Minkälaisia esteitä tällä yhteistyöllä on? Miten voi olla, ettei haluta enempää yhteistyötä tai synergiaa? Yleisestä osasta ei tässä tämän enempää. Ja odotan nyt teidän alustuksianne ja teidän kysymyksenne. Kiitoksia. Kiitos. Siirrytään suoraan varjoesittelijöiden puheenvuoron herra Tsehovski. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioista Martina Laudabojavaa. Ja hän on todellakin tehnyt hyvää työtä. Me olemme tyytyväisiä, että missä on vahvoja jäseniä, entisen Euroopan parlamentin jäseniä. Vaihdan tässä nyt tsekin kieleen. Něco bych chtěl říci a chtěl bych navázat na spravodajku, že je důležité vylepšit... Eli jatkan siitä, mitä esittelijä sanoi. Meidän täytyy parantaa yhteisyritysten hallintaa. Meillä on puutteita, jotka vaikuttavat yhteisyrityksiin. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus on erittäin myönteinen. Meidän täytyy yksinkertaistaa yhteisyritysten työtä, mutta kuitenkaan ei pidä unohtaa läpinäkyvyyttä. Tämänhetkistä rahoitusjärjestelmää täytyy yksinkertaistaa. Siinä on tällä hetkellä päällekkäisyyksiä. Meidän täytyy yksinkertaistaa rahoitusta. Tässä on nimittäin kolme kerros, Excelissä on juuri tällainen järjestelmä. Sitten horisontti 2020 sitten on paikallinen taso ja kolmas taso on sitten teollisuus. Voitaisinko tätä yksinkertaistaa? Meidän täytyy todellakin parantaa yhteisyritysten näkyvyyttä käännyn tässä kaikkien yhteisyritysten puoleen. Yrittäkää myydä tuloksianne kansalaisille. Mitä tutkimukseen ja innovaation tulee, mielestäni yhteisyritykset ovat erittäin merkittävässä asemassa, koska meillä on erittäin selkeä strategia Euroopan tasolla. Se on paremmin määritelty Euroopan tasolla kuin kansallisella tasolla. Euroopalla on mahdollisuus muodostaa oma ekojärjestelmänsä yhteisyritysten kautta, ja tämän täytyisi olla tavoitteena. Meidän täytyisi olla johtajia tutkimuksessa ja innovaatiossa. Meidän täytyy painottaa sosiaalisia vaikutuksia. Tämä on tärkeää. Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi herra Pors. Um, vážený pane místopředsedo, vážená paní Gal... Kiitos varapuheenjohtaja. Hyvät kollegat, jälleen kerran me käsittelemme yhteisyritysten vastuuvapautta, kuten joka vuosi. Nyt meillä on mahdollisuus käsitellä sitä, mitä on parannettu ja missä on ongelmia. Raportti vahvistaa, että vuonna 2017 Horisontti 2020 ohjelma pantiin täysin täysimääräisesti täytäntöön, vaikka tilintarkastustuomioistuimessa korostaa myös tiettyjä puutteita. Kun ajatellaan, miten monimutkaisia nämä hankkeet ovat, meidän on annettava niille aikaa neuvotella parhaat mahdolliset tulokset sopimusneuvotteluissa. 23 prosenttia prosenttia keskimääräinen täytäntöönpanoasto, se on hyvä uutinen ja varmasti vuonna 2018 tämä trendi jatkuu. Minulla on neljä kommenttia ja kysymystä tämänpäiväisille osallistujille. Tilintarkastustuomioistuin on sanonut, että vuonna 2017 ei kaikkia, kaikkia toimia ei ole saatu äh, äh, vietyä loppuun esimerkiksi valvonnan kohdalla. Ehkä voisitte antaa hieman yksityiskohtia ja sanoa, mm, e, sanoa mitkä, äh, minkälaisia vaikutuksia näillä hallintajärjestelmillä, hallintajärjestelmillä oli yhteisyrityksessä. Haluaisin kysyä myös, onko oikaisutoimia toteutettu. Sitten tilintarkastustuomioistuin korosti myös Brexitin vaikutusta ja myös Euratomista eroamista, kun on kyse tästä Fusion for Energy-yhteisyrityksestä. Ehkä voisitte vielä tästä hieman kertoa lisää yhteenveronomaisesti. Olisiko mahdollista ennustaa, tuleeko yhdistynyt kuningaskunta osallistumaan tähän tulevaisuudessa ja aikooko se osallistua myös tämän yhteisyrityksen budjettiin, miten tämä ITER-hanke, minkälaisia vaikutuksia tällä siis tulee olemaan Fusion for Energy yhteisyrityksessä. Sitten toinen kysymykseni koskee Cesaria. Cesar-yhteisyrityksessä osallistumisaste on alhainen. Ehkä voisitte hieman selittää tämän hankkeen sisältöä Ymmärsinkö oikein, tässä yrityksessä siis haluttiin varata varoja tiettyyn hankkeeseen ja nämä 17 prosenttia, tämän, se, tämän 17 prosentin käyttöaste vaikuttaa kyllä aika alhaiselta tässä kohtaa. Ja sitten minulla olisi vielä yksi kysymys BBIlle. Viime vuonna hallinnosta tehtiin muutoksia niin, että hankkeisiin pystyttiin kanavoimaan enemmän varoja. Minä olen esittelijä tässä asiassa. Tämä vietin läpi nopeutetussa menettelyssä niin, että jo kevään tarjouskilpailusta tämä voitiin ottaa huomioon. Tehtiinkö näin todellakin? Varmasti oletettava se on, että vuoden 2017 raportissa tulee ero erota, eroja esille, mutta ehkä vuonna 2018 parannusta ei ole tapahtunut. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi voimme antaa puheenvuoron yhteisyrityksille. He saavat pitää alustuksen ja vastata näihin kysymyksiin, joita kollegat ovat e-, esittäneet ensiksi. Herra Schwemmer Fusion for Energy yhteisyrityksestä. Enintään viisi minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. My name is Johannes. Hyvää huomenta, olen Johan Schwemmer, pääjohtaja Fusion for Energy vuodesta 2016 lähtien. Pyydän anteeksi, olen vilustunut niin on hieman käheä. Ehkä ihan hyvä, että puhun vain viisi minuuttia, mutta haluaisin kiittää herra Boonia, varapuheenjohtajaa ja mm, myös Rouva Lamasovaa mahdollisuudesta puhua täällä ja esitellä teille tämä. Eli mitä haluaisin sanoa, tämä ei toimi. Ensin toivotan tervetulleeksi tarkastustuomioistuimen myönteisen raportin. Siinä on esitetty vaikutuksia myös talouteen ja sitten tietysti vastaamme myös kysymyksiin, joten siirrynkin tähän nyt sitten heti. Eli kun otetaan eh, ITERin monimuotoisuuden, toivotamme tervetulleeksi tämän lausuman. Minä nyt luen tätä teille, se näkyy tässä kalvolla. Sitten hieman tarkemmin tullut tilintarkastustumistoimen huomioihin. Tämä on aika monimuotoinen projekti. Eli nämä koskevat menettelytapoja lähinnä sisäisessä tarkistuksessa. Me paramman näitä tarkistuksia, mitä taloudellisen suunnitteluun tulee, ja me palkkaamme jatkuvasti uutta henkilöstöä. Me tiedämme, että lisätietokappaleessa ei enää tarkastella kustannuksia, koska olemme tehneet parannuksia vuodesta 2016 lähtien. Nämä koskee siis myös suunnittelua ja me tulemme myös tulevaisuudessa parantamaan niitä. Mitä sitten viivästyksiin tulee? Me käsittelemme niitä päivittäin. Tämä koskee ennen kaikkea riskien hallintaa. Ja me olemme pitäneet kiinni niistä vaatimuksista, joita Euroopan parlamentti on esittänyt. Ensinnäkin se, että että myös kerromme tärkeistä kulmakivistä, ennen kaikkea myös mitä arvoihin tulee sitten myös petoksen torjunta ja sitten komission kanssa tehdään myös tutkimus taloudellisista vaikutuksista ennen kaikkea Itäriin liittyen. Ja sitten toki myös julkiset hankinnat on nostettu tässä yhteydessä esille. Eli me parannamme hankkeitamme jatkuvasti. Ehkä tässä muutama kohokohta. Esimerkiksi tilintarkastuksia on parannettu. Meillä on ollut myös portfoliossa parantaa sisäisiä tarkistuksia – Eli tämä on tämä Lean sex metodologia jonka puitteissa me olemme toimineet. Eli sitten tämä valvonta ja edistys. Ja tässä ovat nämä KPI, KP-indikaattorit. Meillä sata työntekijää osallistuu, osallistuu näihin toimiin. Esimerkiksi nämä online kilpailutukset. Valvontaa on myös parannettu ja tätä kautta myös henkilöstö on sitoutuneempaa ja tämä on erittäin myönteinen, myönteistä tässä yhteydessä. Sitten ITER-hankkeita. Näette niitä tässä kalvoilla, kun nostan niitä esitellen. Ja suosittelisin kaikille, että vierailisitte näissä kohteista, kohteissa. Tämä rakennustyömaa on erittäin vaikuttava. Tällä hetkellä Rova Lamajovaa kävi siellä lokakuussa. Ehkä hän voi sitten kertoa myös hänen vaikut- mm, käsityksistä. Meillä on kaksi ja puoli työvuoroa. Tarvikkeet tuodaan öisin ja näitä tarvikkeita teollisuuskumppaneilta tulee jatkuvasti. I still remember when I talked first to Mrs. Dressler. Kun puhuin Rova Gresslen kanssa ja hän sanoi, että tämä on ö, talousarvion valvontaa, näyttäkää jotain, mitä olette saavuttaneet. Ja tässä esimerkiksi tällainen suihkujärjestelmä, jota voidaan käyttää. Jokainen, joka haluaa siellä käydä, on tervetullut. Ja tässä näytetään toteen se, että me olemme jotain saavuttaneet. Ja sitten myös negatiiviset ionit on nostettu esille tässä yhteydessä. ja katsotaan ITERin vaikutusta Euroopan talouteen. Nyt puheaika on mennyt jo kuusi minuuttia. Meillä on 11 minuuttia jäljellä. Ehkä voisitte lopetella puheenne. Eh, no aivan nopeasti sitten. Me olemme luoneet noin 14 000, 40 000 työpaikkaa. Tässä näette tilaukset ja ja volyymin kasvun, josta teollisuus voi hyötyä. Ja sitten loppuhuomiot aivan nopeasti. Me toivotamme äh, tuon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen tervetulleeksi. Ja me olemme monivuotisen rahoituskehityksen talousarvion puitteissa – Joten kiitos. Ehkä vielä kysymykset, joita esitettiin, eli Brexitistä äh, esitettiin kysymys. Mm, Meiltä on perustettu Euratom-sopimuksen kautta. Me olemme tehneet yhteistyötä Sveitsin kanssa ja sitten äh, Iso-Britannia haluaisi saavuttaa samantyyppisen äh, assosiaatiosopimuksen kuin Sveitsi. Komissio odottaa neuvoston mandaattia, jota asiasta voidaan neuvotella, mutta kuten täällä sanottiin, tämä liittyy tulevaisuuteen, joten on hieman vaikea sitä ennustaa, mutta jos kaikki menee hyvin, niin sitten saavutamme varmasti tällaisen assosiaatiosopimuksen seuraavien vuosien aikana. Tässä on siirtymäkausi, mutta se on varmasti suhteellinen, suhteellisen hyvä siirtymäkausi, missä ei ole vaikeuksia. Mutta jos syntyisi kova Brexit, niin sitten en tiedä, mitä tapahtuu. Tämä on sitten kysymys, johon poliitikkojen täytyy vastata. Kiitos. Thank you for that. Um, let's go on to, um, Kiitos. Seuraavaksi Excel. Herra Kompania on sen pääjohtaja. Olkaa hyvät. Uh, members of the parliament, I would... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Haluaisin vastata joihinkin kysymyksiin, mutta ensin ehkä aloittaisin eilisillasta vähän ennen yhdeksään. Tutkin iPadia ja näin sieltä, kuinka äh, Marsille oli laskeutumassa tämä laite. En tiennyt kylläkään, että kun tämän laitteen, 50-kiloisen laitteen sisällä kaikki, asia, kaikki osa, osalaitteet olivat Euroopasta, eri maista Euroopasta kotoisin. Oli siis aika kiinnostava huomata, että tämä Made in Europe on nyt mm, saatavilla myös Marsin päällä. Tämä teknologia perustuu hyvin monimutkaisille prosesseille ja detektoreille ja sensoreille, ja, ja nämä ovat juuri meidän ydinosaamista. Emme tee operatiivisia järjestelmiä ja siruja, koska pidemme siitä, vaan siksi, että ne muut pystyvät tekemään työtä, esimerkiksi matkustamaan Marsiin. Toinen esimerkki, sosiaalinen vaikutus meidän toimistamme. Minulla on tässä tällainen väline, jolla korjataan sydämen rytmiongelmia. Tämä on laite, jonka avulla päästään verisuonia pitkin sydämen asti ja voidaan katsoa ja mitata ja jopa, jopa päästä, päästä sydämen kesiksi ja saada siihen rytmi palautettua. Kyseessä on siis älykatetri ja näin voidaan auttaa ihmisiä sydänongelmissa. Meillä on myös paljon toimia ja eri hankkeita, Yksi merkittävä kumppani Itävallassa ilmoitti puolentoista miljardin investoinnista sirulla teo, teollisuuden perustamiseksi Euroopan koskien äh, power electronic, voimaelektroniikkaa. Se on myös mahdollistava äh, äh, laite sähköautoissa ja näin voimme Euroopassa siirtyä fossiilisesta polttoaineesta sähkö äh, laitteisiin niin enää päästään tehokkaammalla tavalla paikasta A paikkaan B. Mä olen myös hyvä esimerkki siitä, kuinka Excelin toiminnat äh, tämän Power Electronics-alan kanssa edistää yhteiskunnallisia vaikutuksia ja muutoksia. Haluaisin äh, nyt vielä puhua konferenssista, joka pidetään tänään iltapäivällä täysistuntosalissa – aiheena tutkimus ja innovointi, ja siellä näette tämän älykatedrin, jos haluatte, mutta sen lisäksi siellä henkilö kertoo, kuinka hän lensi maailman ympäri aurinkoenergialla ja käyttämällä power-elektroniikkaa. Haluaisin vielä kertoa asioista, jotka liittyvät siihen, kuinka voidaan vielä parantaa tilannetta. Meiltä puhuttiin Excelin, Excel-yhteisyrityksen rahoitus tasoista. Meillähän on kolme tasoa, EUn ja jäsenvaltioiden rahoitus muun muassa. Meillä piti olla kolme eri raportointijärjestelmääkin, mutta pystymme neuvottelemaan tuomioistuimen kanssa siitä, että voimme myös käyttää näitä varainhoitojulistuksia koskien tätä luon me, nyt meillä voimmekin soveltaa vain yksiä sääntöjä, ja Horisontta 2020 osallistumissääntöjen ja raportointisääntöjen tilanne on se, että ne on jo hyväksytty jäsenvaltiossa, joten nyt voin vain todeta, että niiden pitäisi olla yhteiset säännöt niin, että voidaan arvioida osanottajien panoksia jäsenvaltiosta ja Euroopan unionista tällainen kolmikantaisuus on yksin tämän ainutlaatuinen järjestelmä. Olemme voineet saada aikaan eurooppalaisen Euroopan sähkökomponenttien, elektronisten komponenttien ja järjestelmien strategia. Se näyttää aika yksinkertaiselta, että olisi tämmöinen yhteinen strategia, mutta enpä usko, että monet Euroopassa pääsevät tähän. Teemme myös läheistä yhteistyötä tällaisen built-in ekosysteemin kanssa. Tämäkin vaikuttaa triviaalilta, mutta ei se olekaan ollenkaan helppoa, kun katsotaan vaikka Kiinaa tai Yhdysvaltoja. Sitten näistä tilintarkastustuomioistuimien lausumista. Ne eivät liity ollenkaan tilien kuntoon, vaan tämä johtuu, johtuu seitsemänten, seitsemännen puiteohjelman luonteesta me joudumme tietyn prosenttimäärän maksamaan näistä jäsenvaltioiden maksuista. Ei, tilin tarkastustuomioistuin ei voi sanoa, että tämä ei ole oikein tehty, koska tämä liittyy oikeudenkäyttialueeseen. Olemme pyytäneet kaikilta jäsenvaltiolta tarkastuslausumaa, jonka perusteella voimme osoittaa, että kaikki kulot jäsenvaltioiden sääntöjen mukaan on hoidettu asianmukaisesti. Voin vain toivoa, että kontvaliokunta voi ehdottaa, että meidän, meidän vapaa, me, että meidän vastuuvapautemme tässä voidaan myöntää. Kiitos ja kolmanneksi Cesar, herra Fresnel. Kiitos paljon. Niin tällä puolella saleja olen. Ensinnäkin haastavaa käyttää vain viisi minuuttia aikaa. Haluaisin ensiksi pyytää pääjohtajan puolesta. Anteeksi, hän ei päässyt paikalle. Jose Antonio Kalvo on nimeni. Olen hallintayksiköstä ja yritän nyt vastata kaikkiin kysymyksiin. Ja tietysti kompromissin voi tarjota, että jos tarvitsee lisätietoja pääjohtaja tai minä itse voimme kirjallisesti vastata tai lähettää lisäasiakirjoja valiokunnalle tietysti tämän tarjoudumme tekemään. Vuosi 2017 on ollut erityinen vuosi siinä mielessä, että me hallinnollisesti päätimme Cesar 1, joka oli ensimmäinen vaiheemme FP7 ja tämän te varoista se rahoitettiin ja sitten H2020 varoista mm, rahoitetaan Serra 2. Ja näin olemme saaneet sitten myös tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuman, joka on ollut myönteinen ilman huomautuksia, mutta tietysti otamme vakavasti myös suos- tilintarkastustuomioistuimen tekemät suositukset. Ne ovat meille oikein hyödyllisiä, ne voimme parantaa varainhoitoamme monessakin mielessä, esimerkiksi henkilökunnan kohdalla. Tämä on ollut meille siis todellakin hyödyllinen harjoitus. Nyt sitten konkreettisiin kysymyksiin. Talousarvion käyttöaste vuonna 2017 selitys on aivan selvä, nimittäin Cesar 1 loppui ja FP7 ja TNT-varojen käyttöön määräaika lähestyy, joten meidän piti ottaa huomioon kaikki mahdolliset vaihtoehdot, siis että suoritetaanko maksut vuonna 2017 vai 2018, jotta voimme kunnioittaa myös maksusitoumuksia. Olosuhteet olivat sellaisia, että siinä vaiheessa kun teimme maksupyynnöt TNT-varojen kohdalla komissiolla, niin meillä ei ollut vielä jäsentemme rahoituslaskelmia, joten emme vielä tienneet, mikä olisi Cesar yksi ohjelman lopputulos. Eli siis joudutaanko maksamaan enemmän tai jääkö varoja yli, kuten joskus on tapahtunut. Joskus takaisin maksujakin on tullut loppurahoituslaskelmien tultua. Mitä sitten teimme? No, strategisesti haluamme olla konservatiivisia ja halusimme siis katsoa, mm, mikä, mitkä olisivat maksimikustannukset vuosille 2017 ja 2018, jotta voimme siis arvioida, mikä olisi enimmillään tuo maksu, joka meidän pitäisi suorittaa jos vuoden 2018 mm, rahoitustarkastus olisi myönteinen jäsenillemme. Esimerkiksi otsakkeiden 1 ja 2 alla saattaisi tulla viime hetkellä vielä muutoksia ja näin. Sitten jäsenemme saisivat ylimääräiset varat, jotka ovat jotka jäsenemme ovat maksaneet Vuosisar ykkösen aikana. Meidän pitäisi ohjelman loppuun asti ne pitää hallussamme. Me teimme siis konservatiivisia laskelmia ja sitten esitimme laskelmaamme komissiolle ja loppujen lopuksi talousarvion käyttöaste oli alhainen, kyllä, se pitää sanoa, kuten esittelijäkin on sanonut. Tämä ei ole käytännössä ongelma, sillä me maksamme nyt vielä viimeisiä laskuja, eli se tarkoittaa, että ensi vuonna saamme Cesar Ykkösen lopputilit aikaiseksi ja voimme ylijäämät, y, ylijäävät varat maksaa takaisin talousarvioon, eli mitä ne jäljelle, siis jäljelle. Tämä on siis ollut päävaikutus vuonna 2011 Cesar 1 kohdalla käyttöaste oli melkein 90 prosenttia tutkimus- ja kehitysaktiviteetissa. Joskus hanke ei toimi ja sitten se on lopetettava. Tämä, tämä riski on olemassa. Joka tapauksessa, jos tarvitsette lisätietoja, olemme valmiita niitä antamaan. Kiitos. Uh, Kiitos tästä. Nyt kello on yli 12, mutta esittelijä esitti kysymyksiä myös komissiolle, ja meillä on täällä myös komission edustaja paikalla, joten haluaisin pyytää häntä minuutin tai kaksi käyttämään puheaikaa ja vastaamaan esittelijän herra Ibenes. Kiitoksia puheenjohtajan esittelijän kysymykseen. Ensimmäinen liittyy kuinka suuri prosentti hankkeista saavutti täydet tulokset, noin 50 prosenttia. Tämä liittyy kahteen asiaan. Ensinnäkin hankkeiden kunnianhimon taso on noussut. Niistä on tullut yhä vaikeampia ja haastavampia, joka johtaa vaikeuksiin päästä tavoitteisiin. Toinen syy on se, että hankkeiden valvonta on tiukempi kuin aikaisemmin. Joten tar- tarkemmin tarkastellaan nyt tuloksia. Ymmärrämme, että tämä on suuntaus ja katsomme, mitä voimme tehdä niin, että voisimme tilannetta parantaa tulevaisuudessa. Uskon, että arviointivaiheessa olisi paras toimia. On varmistettava, että kun arvioidaan hanketta, niin, että resurssit olivat suhteessa hankkeen kunnianhimoiseen tavoitteeseen. On siis varmistettava, että tavoitteet ovat realistisia. Meidän on siis parannettava tätä arviointia ja korostettava suhtaillisuutta. Eli nämä tavoitteet ja resurssit on saatava sopivaan suhteeseen. Sitten oli kysymys, joka koski mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä yhteisyritysten välillä – Ymmärrän, että mahdollisuuksia kyllä on tulevaisuudessa. Erityisesti Excel on asia, jota seuraamme connect osastosta Innovoiva lääkeyhteisö on varmaan paras eh, yhteisyritys, jonka kanssa voidaan tehdä yhteistyötä. Olisi hienoa, että voidaan kehittää laitteistoa ohjelmistoa joiden avulla lääketeollisuus voi tehdä kokeita. Uskon, että tämä olisi hyvä tavoite. Teemme tähän suuntaan työtä näiden kahden yhteisyrityksen välillä ja toivomme, että, että yhteistyö käytännössä toteutuu pian. No, no, no, no. Ei, ehkä vois, voitaisiin antaa muut vastaukset kirjallisesti esittelee herra Fasili seuraavaksi. Um, good morning. Well, it's not good morning anymore. Good afternoon. Hyvää iltapäivää. Eihän tässä huomenna enää ole. <clears throat> Jatkan siitä, mihin jäätiin Cesarin kohdalla. Komissio on tyytyväinen, että lähes 90 prosenttia tai yli, mitä toimeenpanolukuihin tulee, mitä Brexitiin tulee, kun meillä on sopimus EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä ilmailusta. Tämähän on siis ensimmäinen ehto, että molemmat voivat pysyä Cesarissa mukana. Sitten horisontti 2020, myöhemmin horisontti Eurooppa. Jos yhdistynyt kuningaskunta jatkaa maksamista, niin yksiköt sieltä voivat hakea myös tätä rahoitusta. Eli kun näistä ehdosta pitää kiinni, eli ilmailusopimus ja sitten tämä status, mitä horisonttiin tulee, niin sitten rahoitus on tulevaisuudessakin mahdollista. Mitä sitten mahdollisuuden, mahdollisen yhteistyöhön tulee yhteisyritysten välillä? Me tarkastelemme tätä tällä hetkellä. Olen DG Muu pääosastolta me tarkastelemme yhteistyömahdollisuuksia. Esimerkiksi kun puhutaan satelliittikommunikaatiosta, jota voitaisiin käyttää lentokoneissa ja junissa, eli tämä on yksittäinen hanke. Tässä voitaisiin tehdä yhteistyöstä. Ja sitten mitä tulevaisiin, tulevaisuuden hankkeisiin tulee, Eli me varaisimme tietyn osuuden budjetista tälle yhteistyölle. No, mutta tässä ei nyt oikeastaan voi kommentoida tulevaisuutta, mutta tällä hetkellä me teemme yhteistyötä yhteisyritysten kanssa näiden arvioiden pohjalta. Ja keskitymme tässä siihen, että voimme parantaa hallintoa Eli enemmän tällaisia tärkeitä indikaattoreita, joiden avulla voitaisiin parantaa yhteisyritysten toimintaa ja jonka voidaan avulla sitten myös komissio tietäisiin paremmin hankkeista yhteisyrityksistä, koska tällä hetkellä tämä on meille hyvin tärkeä kysymys ja me olemme vastuussa teille tietysti myös, eli miten me valvomme sitten yhteisyritysten toimintaa. Erittäin lyhyesti, mutta pyrin vastaamaan tässä kysymyksiin. Kiitos. Varmasti sadat budjettivaliokunnan jäsenet ryntäävät kohta sisälle tänne saliin, mutta ehkä esittelijä voisi vielä käyttää lyhyesti puheenvuoron. Kiitos. Mielenkiintoista oli, että vain sekin tasavallan jäsen käytti puheenvuoron. Ehkä kaikkien yhteisyritysten pitäisi muuttaa Tsekin tasavaltaa, sillä siellä vaikuttaa vain tukea niille. En nyt sanonut tässä rahaa. Kuten sanoin, pitäisi katsoa todellista vaikutusta ja tuloksia Horisontti 2020 ohjelman hankkeessa, mutta siihen tarvitaan vielä hieman aikaa, jotta hankkeet tulevat päätökseen. Mutta olemme kyllä yhteyksissä ja teemme raportin. Voin vain luvata, että Kyllä, minä neuvottelun tämän valiokunnan sihteeristön kanssa, jotta saamme enemmän aikaa tälle keskustelulle. Me tarvitsisimme sitä. Olen yhteyksissä myös teihin. On hienoa, että käyvät tämän keskustelun. Lupaan siis, että neuvottelen enemmän aikaa tälle keskustelulle seuraavalla kerralla. Kiitos esittelijälle ja yhteisyritykselle ja komissiolle tästä keskustelusta. Ja kuten esittelijä, minäkin olen hyvin pahoillani siitä, että tälle ei ollut enemmän aikaa. Pyydän anteeksi, että jouduimme kiirehtimään, mutta vaikka kiirehdimmekin silti yli aikaa meni yli ajalle. Tämä meni yhdeksän minuuttia. Kiitos kaikille. Näin päätämme siis kokouksen.